Okay, colleagues, can I... Kollegat, voisimmeko aloitella? I think over the next couple of days you're all... Varin viime, ensi, tulevan päivän aikana huomaan, että varmasti ne, jotka läsnä nyt ovat, että tämä on aikamoinen maratoni. Sellaista kykyä tässä tarvita. Pyytäisin, että koordinaattorit tai oikeastaan paremminkin poliittisryhmien sihteeristöt muistuttaisivat jäsenillään, että ottaisivat huomenna äänestyskortin mukaan. Jos ei ole karttia, niin ei ole ääntäkään. Eli pitäkää se mielessä. Voidaanko hyväksyä esityslista luonnos? Ei vastustettakaan hyväksytty. Sitten hyväksymme pöytäkirjoja. 30-31. elokuuta 8. syyskuuta kokouksista. Kysymyksiäkö olisi? Ei liene. Hyväksymme pöytäkirjaa. Seuraava kohta. Yhteinen eurooppalainen rautatiealue. Tarkistusten käsittely. Serakkiani. Esittelijä Deborah. Kun olet valmis saa puheenvuoron. Rouva Serracchiani. Si, grazie, presidente. Kiitos. No niin, tässä on tehty aika tiiviisti töitä loppuun asti. Saimme kaikkiaan 18 kompromissitekstiä. Aika lailla tarkistuksakin huomannette varmasti, että niitä on paljon sulettelossa huomioitu. Kiitos varjosittelijöille tehdystä työstä ja yhteistyöstä, mitä on näiden kuukausien aikana tehty. Myös siitä syystä minä uskoisin, että tämä työ on ainakin lopputuloksen kannalta hyvä näinkin vaikeassa ja mutkikassa teema, teemassa kuin uudelleen laatiminen. Minä vain ottaisin vielä kerran esille nämä keskeisimmät seikat lopputekstistä, joka liittyy tähän rautatiepakettiin uudelleen laatimiseen. Uudelleen laatimisessa on selvää sääntelyä myös sääntelyviranomaisia varten 55-56 artikla nimittäin me saamme sääntelyelimen, joka on vahva ja riippumaton, joka pystyy tekemään myös päätöksiä jopa kuukaudessa, kun on tehty valitus. Me haluamme, että saamme myös sääntelyviranomaisten verkoston niin, että mukana on komissio auttamassa työtä ja päätöksentekoa. Me olemme pyrkineet saamaan tämän vähemmän virkavaltaiseksi ja joustavammaksi kuin se mitä ehkä aikaisemmin on ollut. Tämän lisäksi Euroopan parlamentti pyytää, että komissio tekisi esityksen eurooppalaisesta sääntelyviranomaisesta vielä ennen 2014. Sitten kytkösliikenne liikenne 13 artikla, sekin on tärkeä osa tässä uudella laatimisessa. Me halusimme, että haltiot olisivat riippumattomia myös organisatorisesti ja päätöksenteon kannalta, mutta ei niinkään oikeudellisesti. Tässäkin on tehty ero myös hallinnon ja kuljetustoiminnan välillä ja myös se e, liissauksenkin osalta, kun on kyse vuoden määräajasta. Rahoituksesta puheen ollen sitten infrastruktuureissa rautatiealalla, niin yhtäältä meillä on sääntely, mutta toinen teema myös siis tämä on sääntelyviranomaisen rinnalla tärkeä teema. Me olemme huomanneet, että on tarvetta vahvistaa kuuntelumenettelyä infrastruktuurin rahoittamisessa, jos ajatellaan kuinka paljon tässä on mukana vuosia, niin se on nostettu seitsemän vuoteen kehitystyön varten. Alkuperäisessä tekstissä oli viisi vuotta. Me olemme ottaneet mukaan myös velvoitteen jäsenvaltioille kahdessa vuodessa avata nämä valtioille jos ei ole pystytty kaikkia investointeja kattamaan ohjelmoinnissa. Sitten kustannukset 30, 32, 7, artikla 7 ja 8 liitteet. Molemmat mukaan kannustimia niin, että voitaisiin melua vähentää. Se eurovinjettidirektiivissä ei ollut mukana. Me olemme halunneet välttää kuitenkin kielteiset vaikutukset haltijoiden rahoituksessa – niin, että voitaisiin jotain korvauksia antaa myös investoinnille. Me olemme mainitneet myös vähimmäispalvelut ja lakot näissä yhteyksissä seitsemännessä liitteessä. Sitten myös on täytyy suorat kustannukset huomioida tässä palvelussa ja täytyy myös alennuksia miettiä, jos on kyse ICE-junista. Me olemme halunneet myös markup-puoli huomioida ja myös ottaa ne tietyt markkinasegmentit niin, että voitaisiin määritellä tarkemmin nämä markkinasegmentit. Muuten tässä on otettu jotakin poikkeuksia tariffeissa ja kapasiteettisuunnittelussa, mutta se koskee vain Baltian maita. Sitten seurantapuoli, eli 15 artikla, se koskee komissiota. Me olemme halunneet, että mukana on myös sääntelyviranomaisia ja Euroopan rautatievirasto, kun komissio tätä valvontaa harjoittaa. Tässä huomioidaan myös sosiaaliset näkökohdat alalla, kun markkinat avataan myös rautatiealalla. Sitten kun tilien erottaminen seitsemän artiklassa, siinä on olemassa jo kompromissiteksti. Me olemme halunneet vahvistaa sitä, että tässä hallinta- ja kuljetustoiminta eriytetään niin, että No erikseen on infrastruktuurihallinto ja sitten erityisesti kuljetustoiminta. Tässä artiklassa sanoisin, että tässä on yksi osa, tätäkin on peräkuulutettu varsinkin kansanpuolueessa, myös SD-ryhmässä ja siitä ole, olemme samaa mieltä tästä loppuosassa, tästä viimeisestä kohdasta kuutosartiklassa. Olen sitä mieltä, että me olemme tätä työstäneet avoimemmaksi niin, että voidaan eriyttämistä harjoittaa. Tässä määräyksessä kuitenkin on vaarana, että tulee ristiriita eriyttämisessä. Olen sitä mieltä, että tältä osin pitäisi teksti jättää kompromissin muotoon, mutta kuitenkin minä äänestäisin tätä vastaan, jota on esitetty sitten. Seitsemän artikla Tässäkin on kyse kompromissitekstistä. Me olemme pyrkineet säätelemään pääsyä, joka olisi avoin ja syrjimätön, niin että olisi myös riippumatonta tämä toiminta päätöksenteossa ja organisaatiossa, kun infrastruktuuria järjestellään, ja komission pitäisi sitoutua, sitoutua antamaan esitys ennen 2012 kun on kyse eriyttämisestä hallinnoinnissa ja kuljetustoiminnassa, niin että ovat tässä kansallisella tasolla myös rautatieliikennetoimintaa. Sitten liitteistä vielä. Me olemme tapautuskohtaisesti pyrkineet myös delegoita säädöksiä vähentämään poistamaan ne tekstistä. Tässäpä ne kaikkein täydellisimmät kohdat tässä mietinnössä. Vielä yksi epäily yhdessä tarkistuksessa ja kääntyisi tässä komission puoleen, voisivatko he selittää ehkä tai selvittää, mikä on heidän kantansa kolme viisi seitsemän ta- tarkistuksessa yhdeksän artiklassa, se on tsikauta. Nimittäin tässä minulla on vielä epäilyni ja minä haluaisin kuulla tästä selvityksiä komissiolta. Kiitoksia tehdystä työstä kaikille. Kiitos myös sihteeristölle varsinkin Jürgenille, ja Davidille siitä, mitä he ovat tähän asti tehneet. Kiitos. Thank you very much, Mr. Serkiani. Mr. Kuhn for the P- Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Kuhn EPPstä. Herr Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan kiittää myöskin esittelijää kaikessa sanan oikeassa merkityksestä, koska tämä oli todellinen jättimäinen työ, kun näihin kompromisseihin on pyritty. Minä uskon, että on hyvin tärkeää, eh, tärkeää, että rautatiemarkkinat lähtevät liikkeeseen ja että liberalisointi etenee. Ja sillä tavalla, että kaikilla toimijoilla tälläkin sektorilla Euroopassa on samat kilpailuedellytykset. Meillä täytyy olla vahva valvontaelin ja sillä, sehän meillä oli tarkoituksenamme ja siihen tosiaan pääsimmekin. Tätä tarkoitan, tällä tarkoitan sekä rahoituspuolta että henkilöstöpuolta. Se on toimintakykyinen elin ja yhteydessä kansallisiin vastaaviin instansseihin. Ja tällä tavalla sitten se voi varmistaa sen, että kaikki toimijat pääsevät markkinoille. Siksi on hyvin tärkeää saada näistä palveluista, essential services-asiasta sopimus. Miten pitkälle kukin yritys joutuu tonttiaan avaamaan? Minun mielestäni tästä tämä olisi ollut haitallista, jos olisi pakotettu siihen, että use it or lose it periaate otetaan käyttöön, että pitää luopua sitten omista, omista saavutuksista ja avata kokonaan markkinoille. Sitten kuinka me laskemme nämä tiehinnat? Hintojen laskeminen on tärkeää, koska sekin liittyy näihin tasaveroisiin kilpailuedellytyksiin. Hyvin tärkeä asia. Kaikki osa, osalliset ovat myös todenneet, että, että samalla tavalla kuin eriytetty kirjanpito infrastruktuurissa ja holdingyhtiöiden välillä, että silläkin on merkitystä. Sitten artikla 6, alakohta 4. Täytyyhän meidän ottaa kuitenkin todellisuus huomioon, eikä unohtaa sitä, että kun infrastruktuuria rahoitetaan, että siellä käytetään holding-yhtiöiden tai muiden yksityistahojen lainoja, jotka on maksettava myös takaisin. Siksi meillä on täällä kohta 6 kautta 4 tässä muodossa kuin se on. Kuten sanoin, on myös hyvä, että tämä tehtävä ei nyt kerralla tule vaikeiksi, vaan myös, että näissä johdanto-osan kappaleissa selvästi sanotaan, että aivan kuin komissiokin toteaa, että infran ylläpitäjän kanssa on käyttävä keskustelua tai avattava keskustelut, ja siitä tulee ehdotus ensi vuonna. Silloin uskon, että olemme jälleen yhdessä tässä samassa piirissä keskustelemassa asiasta edelleen, mutta kuitenkin sillä tavalla, että meillä on tarkoituksena saada äh, raiteille sekä enemmän rahtia että ihmisiä. Markkinat avataan, kilpailu toimii, mm, mm, yritykset äh, toimivat äh, kaikin puolin ekologisesti. Kiitos. Thank you, Ms. Moon the Aldi, Mr. Trum- Kiitoksia. Ja sitten Aldesta Trumus neljä minuuttia. Yrittäkää pitäytyä siinä. Micro? Thank you. Thank you very much, Mr. President. Cara de your colleagues, we finally made it. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, vihdoinkin pääsimme tämän erittäin monimutkaisen asian loppuun. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijää, koska kyseessä oli vaikea asia. Kompromissien löytäminen on ollut helppoa, hänen elämänsä ei ole ollut myöskään helppoa. Ja joistakin jännitteistä ja väärinkäsityksistä huolimatta usean kokouksen jälkeen olemme päässeet kompromisseihin useista asioista. Lisäksi käsitän, että Puheenjohtaja ja sihteeristö ovat huolissaan huomisen monimutkaista äänestyksestä, mutta viime viikolla pyysimme kahta erillisäänestystä kompromissista artiklasta 13 ja kompromissista liitteestä 7. Lopullisessa äänestysluettelossa sihteeristö, jonka sihteeristö on tänään meille lähettänyt, nämä on muutettu suullisiksi tarkistuksiksi. Pyytäisin muuttamaan ne. Jos erillisäännösten virkkeestä ei ole mahdollinen, haluaisimme pyytää erillisäänestystä koko kappaleesta. Hyvät kollegat, liberaalit ovat aina pyrkineet neuvottelemaan rakentavalla tavalla ja helpottaen nopean sopimuksen pääsyä. Ja näin olemme olleet tässä edesauttamassa tätä tilannetta, sillä olemme olleet hyvin johdonmukaisia tämän pitkän keskustelun ajan. Ihan ensimmäisestä näkemysten vaihdosta viime viikkoon, tai oikeastaan tähän päivään asti. Koska aloitimme aivan alusta, niin liberaalien ja demokraattien prioriteetit ovat markkinoiden avaaminen ja eurooppalainen säätelyelin. Kun tulemme suljetusta maasta, jossa kilpailu ei ole lainkaan, jossa eh, rautatien käyttö vähenee ja rahtikäyttö vähenee vuosittain, niin tämä on ollut yhä edelleen tärkeämpää minulle. Jotta syrjivät käytänteet lopettaisiin ja status quo eh, ja jäsenvaltioiden välillä tarvitsemme tiukkaa ja riippumatonta eurooppalaista säätelyä. näin on tehty artiklan 57a nojalla, jossa luodaan eurooppalainen säätelyelin kahden vuoden, sijalla, kahden vuoden sisällä. Tässä suhteessa kannatamme kompromisseja artiklossa 55-57, joka koskee näiden elinten toimivaltaa. Olemme vahvistaneet sen riippumattomuutta ja valtaa ja erityisesti haluamme juhlia sitä, että markkinatarpeet määrittävät henkilöstötarpeet. Se on erittäin hyvä asia. Artikla 55. Siinä kannatan kompromissitekstin ehdotusta siitä, että pu- säätelyelimen johtaja ja hallintoneuvosto nimitetään kansallisen tai muun toimivaltaisen parlamentin avulla minulle ja edustajalle tällaiset alueelliset yksiköt ovat erityisen tärkeitä. Markkinoiden avaamisessa halusimme sisällyttää tämän jo tähän uudelleen muokattu version artikla 7 kappaleen 3a uusi. Vetoamme komission, että se esittää tämän tyyppisen ehdotuksen vuoteen 2012 mennessä. Liberaalina on pyytäneet kohtakohdalta äänestystä virkeen loppuosasta 3a uusi, jotta voitaisiin sisällyttää PSO tuonne markkinoiden avaamiseen. Olemme tietoisia ja vastustamme liitettä kahdeksan, koska meillä ei ole loogista se, että junan suorat kustannukset sisältävät lastentarhat, koulut ja kaikkien työntekijöiden eläkkeet. Tämä ei mahdollista sitä, että rautatiet voivat olla kilpailukykyisiä suhteessa muihin kuljetusmuotoihin. Olemme aika yllättyneitä siitä, että EPP tukee tämän tyyppistä ehdotusta. Haluaisimme myös, olisimme myös halunneet saada aikaiseksi vähimmäispalvelutason siltä varalta, että sytyy lakkoja, koska se rankaisee kuluttajia taloutta. Ja siitä syystä pyysimme kappaleesta 9 liitteestä seitsemän erillisäänestystä. Lopuksi vielä sitten tämä eriyttämiskeskustelu ja sitä, että me emme voi jumittaa koko pakettia tämän erityiskeskustelun pohjalta, niin olin, olin valmis jättämään sen tästä muokatusta versiosta pois ja odottamaan ehdotusta ensi vuodelle. Täytyy kuitenkin todeta, että minulla mitä ideologista lähestymistapaa tässä suhteessa ei ole. Olen valmis eri argumenteille, avoin kuulemaan niitä ja voi muuttaa näkemystäni, niin jos me pääsemme eriytetyllä mallilla parempaan lopputulokseen. Lisäksi kannatan tätä esittelijän positiivista äänestystä tarkistuksen 147 johdantosa kappaleeseen 11. Olen ottanut esille erot Espanjan muiden Euroopan markkinoiden välillä. Siellä on selkeä pullonkaula. Ja lopuksi artikla 6.4. Täytyy todeta, että tähän viikkoon asti olimme sen puolella. Mutta kun kaksi nämä suullista tarkistusta on sisällytetty tekstiin, niin me äänestämmekin tätä, tämän virkkeen lisäämistä vastaan. Kiitoksia. Thank you, Mr. Tremosa. Before I give the floor to Mr. Kiitoksia, edustaja Tremosa. Ennen kuin annan seuraavalle puhujalle vuoron, niin tämä teidän pyytönne muodolliseksi tarkistukseksi, kompromissitarkistukseen. Minun neuvonantoni on, ja olen samaa mieltä siinä, ei voida tarkistaa enää kompromissitarkistusta muodollisella tarkistusta, jollei jolleivät muut, jotka ovat kompromissin luonnostelleet, hyväksy sitä. Kompromissi voidaan jakaa. Voidaan esittää suullinen tarkistus kompromissitarkistukseen. Mutta muodollista kirjallista tarkistusta siihen, mikä jo on kompromissi, ei voida esittää. Siitä syystä päätettiin että näin ei tehdä. 163 sääntö mahdollistaa nämä suulliset ja erittäytyt tarkistukset, mutta siksi olemme päättäneet, että tämä teidän pyyntönne laittaa sanan legal sinne suulliseksi tarkistukset, eikä varmaan kukaan vastusta, joten siitä äänestetään. Mutta ihan vastaisuutta varten, koska kyseessä oli muodollinen tarkistus kompromissiin ilman ryhmien hyväksyntä. Sitä varten sitä ei voitu hyväksyä. Se on teille selitys siihen, miksi se tehdään suullisena tarkistuksena. Okei. Okay. No niin, olet ihan oikeassa. Kyllä tässä on ollut ihan perhanasti työtä, kun on tätä äänestysluettoa rukattu. Edustaja Zille, SR, neljä minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin onnitteluni esittelijälle ja varjoesittelijöille. Nimittäin jo kuvittelimme olemme aika hankalassa jamassa ennen lomia, mutta syksyllä me olemme nyt uurastaneet ja kompromissit osoittautuvat huomattavasti onnistuneemmiksi kuin kuvittelimme ennen lomia. Ja me tuemme V-kompromissia vaikkakin on joitakin jäseniä, jotka olisivat halunneet enemmän eriyttämistä kuin mitä kompromissiin on sisällytetty. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että komissio voisi tehdä tällaisen esityksen 2012 loppuun mennessä, että saadaan jotain esityksiä eriyttämisestä. Sitten on joitakin sekä, joita emme voi hyväksyä kompromisseissa. Viittaan tässä, mitä Alden kollegakin totesi. Emme voi hyväksyä B kompromissia. Nimittäin lakkojenkin yhteydessä tarvitsemme vähimmäispalvelut ja kuutarkistus. Siinä ovat sosiaaliset etuudet, ne eivät ole mukana suorissa kustannuksissa huomioitu palvelut, sosiaaliset palvelut ja niin edelleen. Meidän mielestämme tätä ei pitäisi ottaa suoriin kuluihin. Sitten kansalliset sääntelyviranomaisista niiden verkoista. Meidän ECR-ryhmässämme olemme sitä mieltä, että komission ei pitäisi olla näiden ryhmittymien johdossa. Voisimme tukea jonkinlaista sopuratkaisua näiltäkin osin. Meillä on jotain ajatuksia näiltä osin. Monet kiitokset myös kaikille kollegoille jotka ottavat huomioon myös Baltian markkinat, jotka ovat omalaatuisensa. Sinne on otettu myös tietyt maksut infrastruktuureissa, ne olivat erittäin tärkeitä meidän näkökulmastamme. On vaikea sanoa, mitä tapahtuu vihreiden esitykselle tämän ottamiseksi erikseen, niin että otetaan myös raideleveys huomioon hauska kuulla, mitä herra Kramerilla on sanottavanaan. Tarvitaanko tällaista eriyttämistä? Ja johtaako tämä raideleveyden eroavaisuudet erilaisiin markkinoihin sitten suhteessa kolmansiin maihin? Tästä voidaan varmasti puhua meidänkin ryhmässämme vielä, mutta kuullaan nyt herra Krameria täällä ensin. Tämä meidän osaltamme vielä kerran halusin esittää kiitokseni kaikille. Thank you, Mr. Zero. Mr. Kramer for the Greens, four minutes. Edustaja Kramer vihreistä. Kiinnoksia. Kiitän ensin esittelijä, varjoesittelijöitä. Tässä on ollut hyvin pitkä tie, jotta olemme päässeet nyt tähän pisteeseen, jossa tällä hetkellä olemme. Komission eh, direktiivissä ei ollut unbundling-asiasta mitään, eikä myöskään henkilöliikenteen avaamisesta. Siellä vain luki eh, ensimmäisen, ensimmäisen rautatiepaketin uudelleen käsittelystä. Me tiedämme, että eh, ongelmia on, koska markkinat eh, ovat osittain ongelmalliset, mutta että tämä eriyttämisongelma on olemassa. Se, että raiteet ja niiden käyttö eriytetään toisistaan, on vaikea asia, mutta kukaanhan ei voi esimerkiksi pyreneiden sijaintia mitenkään poistaa. Erilaisia malleja on olemassa kuin Saksassa. Siis eräissä maissa eriyttäminen ei ole niin pitkällä kuin toisissa. Mitä me halusimme oli eurooppalaiset rautatiemarkkinat. Me halusimme poistaa kansalliset esteet ja antaa pääsyn rahdille ensimmäinen ensimmäistä 2007. Me haluamme nyt tehdä selväksi, että syrjintä pitää poistaa. Olimme aina alusta asti yhtä mieltä siitä, että valvoja, sen täytyy toimia riippumattomasti, jotta voidaan katsoa, minkälaiset edellytykset eri rautatieyhtiöillä on toimia. 14 päivän kuluessa esimerkiksi joissakin maissa mm, toimitaan kaavakkeiden kanssa, toisissa maissa siihen menee 30 päivää ja voidaanko näistä päätöksistä valittaa joskus tuomioistuimen päätöksiä odotetaan yli kaksi vuotta. Kaikki tällaiset esteet pitää poistaa, että markkinat saadaan avatuiksi. Ja komission rikkomusmenettely EUn e, e, tuomioistuimeen niin sen suhteen olen hyvin iloinen, että meillä on keskustelu tästä asiasta näin hyvin vireillä. Ja on todettu, että komission täytyy toimia eh, ensi vuoden loppuun mennessä tämän eriyttämisen suhteen. Nyt keskustelun täytyy eh, keskittyä sääntelyviranomaisiin, koska aina on kuultu ääniä, Eh, tätä eriyttämistä vastaan monista maista. Meillä on kuusi vuotta ollut aikaa sääntelyn purulle, ja mikseivät asiat ole edenneet. Robert an. Wir sind deshalb dagegen, weil wir... Me olemme siksi tätä vastaan. Siis me tiedämme, mikä Baltian eh, ongelma, ja olemme aina tukeneet teitä. Mutta on myös muita ongelmia olemassa, kuten esimerkiksi Bulgaria, Kreikka suhteessa Turkkiin, joka on kolmas maa ja mihin täytyy eh, täytyy ratkoa ongelmia, vaikka raideleveys ei olekaan erilainen. Eh, me olemme kolmansien maiden linjoilla kyllä, mutta ei siinä aina ole kysymys raideleveystä. Onneksi esimerkiksi Sveitsin kanssa tällaista ei ole. raideleveys ja ma- mahdollisesti kun laajeneminen tapahtuu, niin ehkä me voimme ongelman poistaa tai sitten me teemme poikkeuksia Serbian, Romanian, Bulgarian, Serbian suhteen. Me, meillä on kompromissi tästäkin tekeillä, mutta näin pitkälle ei ole vielä päästy. En voi nyt kaikkia asioita tässä käsitellä, mutta mikä minua ärsyttää, niin ei pelkästään sosiaalisista syistä, herra Bach, vaan se, että nämä lastentarhakustannukset ja kaikki muut kustannukset on täällä otettu mukaan. Mutta jos me ajattelemme tervettä kilpailua, niin kaikilla toimijoilla pitää olla samat säännöt. E, jos nämä laitettaisiin tieliikenteen puolen nämä kulut, niin sitten kulut nousisivat ja myös lentoliikenteen Lentoliikenne pitäisi ottaa huomioon, koska sillähän saadaan kymmeniä 30 miljardia tukea kansalaisilta. Eli jos me nyt vertailemme busseja ja rautateitä, niin nämä asiat eivät ole rinnastettavissa. Busseillahan ei ole minkäänlaisia asemamaksuja ynnä muita. Me tiedämme, että Saksassa jokainen auto saa 3000 euroa subventiota. Ja jos nyt sitten rautatiet ovat taloudellisesti heikommassa asemassa muihin nähden, niin näitä kustannuksia pitää pystyä tasaamaan. Kaikille samat kulut tai sitten ei kenellekään yhtään mitään. Joten eipäs panna silmiä kiinni. Mr. Kolicek, four minutes please. Edustaja Koitsek, neljä minuuttia. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Olen kyllä aika yllättynyt kuullessani kaiken sen, mitä olen täällä kuullut. Ehkäpä jotkut meistä ovat tehneet virheen. Se, mikä meitä kiinnostaa, on kuitenkin se, että vahvistetaan rautateiden asemaa. Ei meille oikeastaan kuulu se, että erotetaanko rahtikuljetukset henkilökuljetuksista ja niin edelleen, mutta se päätehtävä, joka meillä on edessämme, on se, että vahvistamme rautatiekuljetuksia sellaisenaan. Ja ensimmäinen paketti hän meni tähän suuntaan, mutta sitä ei muutettu vielä riittävän hyvin. Jos jotkut kollegat nyt sitten täällä toteavat, voimakkaasti, että on ehdottoman välttämätöntä, että ensi vuonna Euroopan komissio määrittelee nämä erittämisen määräajat, niin katsotaan niitä. Mä tässä näin on tehty, mitkä tulokset ovat olleet. Tulokset ovat olleet kielteisiä. Minä nyt vain totean tämä kielteisiä rautatiekuljetukselle, josta on tullut vähemmän kilpailukykyistä, koska kustannukset ovat nousseet. Jos meillä on kolme yritystä yhden sijaan, niin loogisesti silloin täytyy maksaa kolme kertaa kustannukset. Ja keskustelut siitä, että pitäisikö sosiaalikulut ottaa mukaan vai ei, nämä ovat ihan järjettömiä keskusteluja. Kyllä nämä kulut kuuluvat kokonaiskuluihin. Jos joku sitä epäilee, niin älkää sitten syökö parlamentin ruokalassa – Älkää ottako päivärahaa tältä parlamentista, jos olette sitä mieltä, että sosiaalikustannusten ei pitäisi olla osa yleiskustannuksia. Tähän mennessä ne sopimukset on tehty ovat johtaneet rautatiekuljetusten vähenemiseen ja ne asiat, jotka nyt on sisällytetty pakettiin, jonka mukaan komission pitäisi vuonna 2012 määritellä tämä selkeä eriyttäminen – niin näillä menettelyillä ei ole sijaa tässä esityksessä. Haluan todeta, että on ehdottoman tärkeää, että tällainen direktiivin avulla saadaan aikaiseksi parannus eikä huononnus tämänhetkiseen tilaan. Niin, että se johtaa hyvän tilan eikä huonontuneeseen rautatiekuljetustilaan. En tiedä, että onko teillä henkilökohtaisesti rautatiekuljetuskokemuksia, mutta infrastruktuuri ja hallinto, palveluiden hallinnon täytyy ehdottomasti olla harmonisoitu. Muuten ne, meillä on samanlainen tilanne kuin maanteillä. Järkyttävät ruuhkat tietyissä paikoissa eikä mitään sujuvaa rautatiekuljetusta. Tässä on suuret ongelmat ja jos 20 unionin jäsenvaltiota ei ole täytäntöön pannut ensimmäistä pakettia, niin kyllä ongelma silloin piilee jossain itse paketissa. vielä kerran, olkaa varmat siitä, että teillä on oikeat tiedot. Pitää olla tiukko ja katsoa sitä, mikä tilanne on niissä maissa, jossa eriyttäminen on tehty. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitos. Kahdeksan puhujaa vielä plus komissio, plus esittelijä ja 25 minuuttia aikaa. Tähän mennessä en ole kyllä kuullut mitään uutta verrattuna edelliseen keskusteluun, joten seuraaville puhujille sanon, että jos pitäytyisitte kahdessa minuutissa, niin oikein mukava olisi. Kiitos. Kiitos eh, esittelijälle kärsivällisyydestä ja valmiudesta siihen, että tässä vaiheessa keskitytään tähän sääntelyviranomaiseen keskustelussa ja sitten eh, ensi vuonna käsittelemme kokonais näitä kahta muuta aihetta näin EPPn kannalta. Sitten toinen asia on se, että meillä on hyvin monimutkainen äänestyslista Minulla on EPPn sisältä tullut tänäänkin kysymyksiä siitä, että voidaanko suullisia tarkistuksia vielä tehdä. Me olemme ryhmässämme sitä mieltä, että e, nykyisen äänestyksen ja täysistunnon väliin voidaan näitä tehdä, mutta koska tilanne on niin vaikea, niin meidän ei pitäisi enää suullisia uusia tarkistuksia hyväksyä. Huomenna ainakin äänestyksessä tällainen kantamme tulee olemaan. Sitten toinen asia. Minusta tuntuu, että meillä on parlamentissa hyvin paljon odotuksia tämän asian suhteen. Mutta ehkä kaikkein tärkein puuttuu se, mistä emme ole edes puhuneet me tiedämme, mitä mieltä komissio on mieltä, me ymmärrämme sen ja se on selkeä. Mutta mikä minusta olisi kiinnostavaa on se, että hyvin nopeasti e, tietää, mitä mieltä neuvosto on tästä asiasta. Se olisi hyvä tietää. Me tiedämme väliraportit e, neuvostolta ja me tiedämme, että tästä sääntelyviranomaisesta puhutaan viiden vuoden viiveellä. Eikä ole mitään järkeä siinä, että me yritämme rautateitä auttaa ja tehdä niistä kilpailukykyisiä, mikäli jäsenvaltiot ovat asiasta toista mieltä, joten me tarvitsisimme selkeän merkin neuvoston puolelta. Minun tämä on siis tällainen pyyntö neuvoston puheenjohtajalle. Kollega Kramer puhui näistä kustannuksista lastentarhoista ja kouluista täällä ei mm, puhuta, ne on vedetty täältä yli ja tämä teksti on vähän lyhempi. Ja sitten vielä lopuksi haluaisin lisätä tähän, että jos tämä eryttäminen, se on ihan hyvä, mutta jos kuitenkin tämä sitten liittyy vain tiettyihin asioihin ja onnettomuuksiin sillä tavalla, että kommunikaatio ei toimi, niin silloin menemme liian pätkälle, pitkälle. Me tarvitsemme paljon käytännöllisempää lähestymistapaa. Meillä on siis huomisen äänestyksen ja täysistunnon välillä tehdä hyvää aikaa tehdä käytännön työtä. Suulliselle tarkistukselle määräaika edelleen avoin, eli se on vasta kello viisi tänä illalla. Alhadrui seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä kollega Grossin kanssa, että meidän tulisi esittää niin vähän kuin mahdollista suullisia tarkistuksia. Ja muodollisesti katsoen, kun on tuo määrä aika tietysti kello viisi, mutta tietysti me voimme aina vastustaa sitä mitä hyvänsä suullista tarkistusta. Tärkeämpää on nyt se, että äänestetään, nähdään mitä tuloksia saadaan ja että Tällä tavalla voimme antaa selkeän viestin siitä, mikä on parlamentin näkemys tästä asiasta, jotta voidaan sitten valmistaa seuraava vaihetta, eli vaikeaa neuvottelua neuvoston kanssa ja keskittyä siihen, mitä meille kaikille on erityisen tärkeää. Se uskoakseni on näiden sääntelyelimien vahvistaminen, eurooppalaisen sääntelyelimen mahdollisuus. Ja ne kappaleet, jotka johtavat avoimuuden vahvistaminen kaikkien toimijoiden kohdalta ja johtavat siihen, että rima on kaikille toimijoille samalla korkeudella on erityisen tärkeä. Se on yksi tämän direktiivin tärkeimmistä tavoitteista. Haluan myös hyödyntää tilaisuutta kiittääkseni esittäjää ihan sydämestä. Hän on erittäin paljon saanut kritiikkiä, mutta tänään on täällä paljon suitsutettukin tässä on kysymys asiasta, jossa on, joka on monimutkainen, jossa on paljon jännitteitä. Ja siinä pitää yhdistää sekä tuli että vesi. Joten Tämä eriyttämiskysymyskin on tietysti ollut hankala. Henkilökohtaisesti olen myös sitä mieltä, että paras ratkaisu on se, että meillä on aikaa katsoa kaikkia mahdollisia seurauksia, joita sillä olisi ja odotamme Euroopan komission harkittua ehdotusta ja sitten voimme suuremmissa puitteissa tarkastella koko asiaa ja nähdä sitä, millä tavalla voidaan vahvistaa eurooppalaista rautatie toimintaa ja katsoa, miten kansallisestikin saadaan parempi tuloksia aikaisesti. Jos tästä aloittaa, niin haluan silloin painottaa sitä, että julkisen palvelun velvoitteet jäävät voimaan myös ensi vuonna. Ja lopuksi haluan vielä lisätä sen, että on myönteistä se, että tänne tämä lakkoiluoikeus jätetään ja sosiaaliset yhteiskunnalliset näkökulmat jäävät vielä voimaan. Se on meille erityisen tärkeä asia puolueena. Kiitoksia. Siis Meissner, two minutes, please. Edistoin Mais, kaksi minuuttia. Ja. Yritän vielä lyhyemmin. Ensimmäinen rautatiepaketti, sitä ei pantu täytäntöön ja meidän täytyy nyt miettiä, mitä me todella tarvitsemme näillä markkinoilla. Aivan kuten esittelijä sanoi, hänellä oli monenlaisia erilaisia eri ideoita, mutta kompromissi piti löytyä. Se oli vaikea, mutta hän onnistui siinä. Sitten kolmas kohta. Me olemme sanoneet, että me tarvitsemme vahvaa sääntelyä. Me olemme eh, yhtä mieltä siitä, mutta ehkä eriyttäminen olisi pitänyt tästä jättää pois ja eh, vielä puuttua siihen myöhemmin. 6 kautta 4 on hyvin jännittävä kohta. Siihen on tullut uusia versioita aivan viime aikoina. No sitten Alden asioista vielä yksi asia. Ei ole millään tavalla taattu se, että, eh, no siis lastentarhat ovat täältä poissa, mutta lepoalueet ovat vielä mukana. Täytyy nyt katsoa, että onko tämä sääntely sellaista, että se tuo todellakin lisää kilpailukykyä. Kiitos. Thank you, Mrs. Meissner. Kiitoksia, edustaja Meissner. Edustaja Van Dalen, kaksi minuuttia. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minulla on kaksi asiaa. Ensinnäkin ymmärsin kollega Tremuusalta, että hän haluaa vielä vakuuttua eriyttämisen eduista. No voin ainakin sanoa, että omassa maassani on tämä eriyttäminen täysin tehty. Se on saanut aikaiseksi enemmän kilpailukykyä rautatielle ja lisännyt laatua kuluttajalle. Eli ehkäpä tällä tavalla voisin vielä vakuuttaa teitä ennen huomista äänestystä. Eriyttäminen on hyvä asia ja sitä täytyy kannattaa. Toinen kohta, puheenjohtaja, koskee tätä valtavaa pinoa. Täällä on hirvittävä määrä puita kaadettu, jotta huomenna voitaisiin äänestää. Ja ehkäpä se, että saa aikaiseksi lisää rautatiekuljetuksia, en tiedä, ehkä se on hyvä, mutta haluaisin pyytää että kun me nyt tässä äänestämme, niin pitäisi tehdä itselleen selväksi se, mistä me äänestämme. Voisiko esittelijä äänestyksen lopussa, mitä me olemme äänestäneet, ja toiseksi puheenjohtaja, meidän pitäisi vielä käydä kierros siitä, että miten valtava tämä pino on. Näin hirvittävä määrä tarkistuksia – ja sitten vielä erillinen lista. Meidän pitäisi katsoa sitä, että pitäisikö meidän vähän neuvotella näistä asioista enemmän. Yhteenvetona siis äänestyksen jälkeen. Yhteenveto siis siitä, mistä on äänestetty. Ja että kaikki huomenna olisivat tietoisia siitä, mitä me oikein olemme saaneet aikaiseksi. Thank you. Mr. Bach. Kiitoksia, edustaja Bach. Kaksi minuuttia. Kiitoksia. Uusi versio tästä rautatiepaketista oli todellakin vaikea työ ja haluaisin siitä esittelijää kiittää samoin kuin muita, jotka neuvotteluihin osallistuivat. Meillä on monia asioita tässä saatu parannettua, mikä onkin meidän tehtävämme ollut. Mutta kuitenkin muut pari kohtaa tässä mieleeni tulee. Minusta on hyvä, että tämä sosiaalinen ulottuvuus, miten se täällä on, minä en oikein ymmärrä, mitä se täällä tekee, koska se asettaa yle, yritysten edut outoon valuun. No sitten kilpailu. Se voi toimia, mikäli edellytykset ovat sarmat eri liikennemuodoille. Tässä sisäistetään ulkoisia e, kuluja ja sillä tavalla tämä tulee oikeudenmukaisemmaksi. Tarvitaan e, selkeitä sääntöjä ja riippumaton valvontaelin, joka seuraa sääntöjen noudattamista. Minä kuitenkin pohdin, että pitäisikö ensin odottaa, mitä kansallisella tasolla tehdään ja arviot laatia siitä ennen kuin teemme tällaisia aloitteita. Meidän täytyy olla realisteja, kaikkia ongelmia ei tällä tekstillä ratkaista. Tarvitaan kiireesti infrastruktuurin investointeja, selkeitä sosiaalisia sääntöjä, ja nämähän on täällä lueteltukin. Ja täytyy toimia sillä tavalla, että junayhteyksiä ei lakkauteta ja e- ettei asemia suljeta. pitää päinvastoin laajentaa, jotta kuluttajien tarpeet tulevat eh, huomioon otetuksi, eikä mitään ideologioita noudattaa. Kiitoksia edustaja Ajala Sender, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää valtavasta työstä esittelijää ja muitakin varjoesittelijöitä kiitän. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa, kun ajatellaan sitä tarvetta säilytetään mahdollisimman läpinäkyvänä rahoituksessa, jota osoitetaan infrastruktuurin haltijoille tai sitten jos ajatellaan kuljetustoiminnan tahoja. Täällä puhuttiin myös Espanjasta. Se, että me olemme jo eriyttäneet tämän markkinoilla, ei sillä ole mitään tekemistä pyreneiden kanssa kylä, mistä nämä junat siellä kulkevat ja missä tarvittaisiin suurempaa pääsyä ja, ja myös eriyttämistä Espanjan markkinoilla. En tiedä, mihin tässä oikein viitataan, koska meillä on kansallisesti matkustajaliikenne vapautettu. Ei se nyt ole välttämättä oikea hetki, sanoo parlamenttikin. Muistuttaisin vielä, että eriyttämisen kohdalla ja ei ole siirretystä kyse, vaan holdingista, kun tiedätte omasta maastakin se voidaan yksityistä kokonaankin ilman tätä eriyttämistä. Sitä on yritettykin. Eriyttämisteema on yksi väline vain, ja siinä pyritään päästämään eteenpäin, että päästään vielä pidemmälle kuin mitä on kansalliset holdingit. Ja sitten tämä yksity, yksinoikeus myös Euroopan unionin alueella. Totta kai olen samaa mieltä että meillä on kansalliset sääntelyelimet, jotka ovat vahvoja. Ei tässä ole mitään itse tyytyväisyyteen aihe tietenkään, jos ajatellaan omiamme. Kaikki pyrkivät hoitamaan tehtävänsä ja ne pyrkivät saman aikaan yhtenäistämistä Euroopan markkinoilla, ettei ole sitten etuasema yhdellä holdingilla verrattuna toisiin. Minutes, Yes. <clears throat> Merci, Kiitoksia ja seuraava puhe. Kiitoksia. Haluaisin ensin todeta, että todellakin oli hyvä lykätä tätä, siihen tarvittiin aikaa. Toiseksi kyse on uudelleen laatimisesta asetuksen kohdalla. Kiitos tästä. Vaikuttaa siltä, että se riitäkään vielä. Ja kolmanneksi me huomioimme totta kai tämän toiveen, jonka komissio on tehnyt, että ensi vuonna – saadaan selvitys tehdystä työstä niin, että me hoidamme eriyttämisen ja avaamme markkinat. Sitä ei, niitä ei voida erillään pitää. Pari kommenttia. Ensinnäkin olen kuullut sanottavan, että katsotaan mitä tuomioistuin sanoo tästä aiheesta. Minä vielä toistan. Lainsääntäjät eivät kuuntele tuomareita, vaan tuomarit kuunnelkoot lainsääntäjät. Muuten tässä menee, menee härän pyllyä maailmassa. Toiseksi, tämä on viimeinen paikka tässä valiokunnassa, missä tästä vielä keskustellaan, tästä eriyttämistä, kun on, on kyse infrastruktuurin haltioista ja sitten kuljetustoiminnan puolesta. Muista se on hoidettu jo. Kiitokset esittelijälle vielä. Sanoisin hänelle, että kyse on oikein siitä, että otettaisiin huomioon myös kartoitetut Sogan mestariteos. Se on hauska teos. Hän meni vuoristoon kuuntelemaan vapautta ja sitten illalla hän törmäsi suuteen ja koko yön taisteli sutta vastaan, mutta aamulla sutsi hänet sitten söi suihinsa. Very interested to know who in railway terms... Niin, kukakohan nyt sitten mä rautatitse katsoen on tämä susi? Edustaja Ticau, kaksi minuuttia. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte. Vreau și eu să o felicit pe doamna Serachiani. Am muncit foarte mult și cred că merită felicitările noastre. Kiitos rouva Serachiani. Hän on tehnyt hyvin paljon työtä ja kiitoksia. Kiitokset hän ansaitsee. Minä haluaisin puhua siitä, että strategian kehittyminen – ja infrastruktuurin eh, kehittyminen pitäisi taata. Tämä sen jälkeen, kun on oltu käyttäjien sekä ammattiyhdistysten kanssa yhteydessä. Tällainen strategia on mielestäni hyvin tärkeä, koska paljon on keskusteltu, eikä ole puhuttu niinkään siitä, mitä ammattiliitot ovat mieltä, on vain puhuttu käyttäjistä. Meillä on 257 numerolla tarkistus, missä ehdotamme komission ehdotuksesta poistettavaksi, mitä tulee tytäryhtiöiden velkoihin. Minun mielestäni tällaista tekstiä ei pidä jättää tekstiin, koska nämä tytäryhtiöt ovat sellaisia, jotka ovat veloissaan paikallistahoille – tässä saattaisi tulla tällaisia sosiaalisia velvoitteita ja olisi väärin, jos ei näitä eh, otettaisi huomioon. Minun mielestäni on yhtä tärkeää ymmärtää se, että jos me puhumme infrastruktuurin käyttömahdollisuuksista, sen ei pitäisi tehdä mahdottomaksi matkustajien tiedonsaantia, eikä sen pitäisi vaikeuttaa lipun ostoa. Eh, tässä kohta A ja B kyseessä. On aivan totta, että komission edustajat eh, arvioivat sitä, kuinka työvoiman käyttö ja sosiaaliset eh, olosuhteet edell- kehittyvät. Sitten lopuksi puheenjohtaja R tarkistusliitteessä kahdeksan on sellainen, että mielestäni ei pitäisi lisätä apuamme sellaisille yhtiöille, jotka ovat siirtyneet RTS-järjestelmään, jotka ovat siis alentaneet kustannuksia päästäkseen infrastruktuurin käyttäjiksi. Ei pidä suosia niitä tahoja, jotka, jotka eivät ole RTMSään tarpeeksi investoineet. Kun on pieniä toimijoita, jotka ovat uusia ja pieniä, eh, jotka eivät ole ehtineet RTMSään investoida, pitäisi tehdä tällaisia vähennyksiä. For the commission, Mr. Pake. Ja sitten komissio nimissä edustaja Pakke. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä erinomaisesta työstä, joka on tehty nyt. Mielestäni meillä on pohja, jolla rakentaa. Ja voin vain todeta, että komissio on erittäin ilahtunut tästä kehityskulusta. Jos puheenjohtaja teille sopii, haluaisin käydä läpi osa näistä tarkistuksista missä nimessä kaikkia. Kertoisin, miten analysoimme niitä. Hyvin monet niistä ilmaisevat sen, että olette samaa mieltä kanssamme. Ja monet muutokset tarkistavat joitakin komission ehdottavia tar- menettelyitä ja suhtaudumme niihin avoimesti. Joissain tapauksissa kompromissitarkistukset vahvistavat olemassa olevia säännöksiä sen lisäksi, mitä olimme ehdottaneet. Periaatteessa siis me kannatamme näitä muutoksia, jotka pidentävät kansallisia infrastruktuuria ja sopimusluonteisia suhteita. Ne vähentävät määräaikoja, joiden avulla voidaan tasapainottaa infrastruktuuria, parantavat valvontaa, helpottavat modulointia silloin, kun kysymys on infrastruktuurimaksuista ja äänikulu, äänestä aiheutuvista kuluista. Lisäksi ne luovat pohjan sille, että voidaan vahvistaa yhteistyötä. Ainoa kohta, jota haluaisin erityisesti korostaa, on se, että näiden tarkistusten tarkka sanamuoto on tärkeää, jotta voimme varmistautua siitä, että emme luo mitään hallinnollista taakkaa liikaa toimialalle, komissiolle tai muille. Ja voimme välttää kaikki kielteiset vaikutukset markkinoille, mutta yleisesti ottaen kannatamme niitä. Jotkut tarkistukset ovat yhdenmukaisia neuvoston yleisen lähestymistavan mukaan, joka se hyväksyi kesäkuussa, jota täytyy viedä eteenpäin. Ja näinhän on artikossa 13, joka on tärkeä kohta, joka koskee rautatiehen liittyviä palveluita. Nyt selkeästi ehdotus on alkuperäisen komission ehdotuksen alapuolella, varsinkin kun katsotaan näitä juridisia vaatimuksia eriyttää nämä erityisesti palvelufasiliteeteista, mutta ehdottomasti me tuemme esittelijän pyrkimystä helpottaa toista käsittelyä parlamentin neuvoston välillä. Lisäksi haluaisin huomauttaa, että tässä on muutama tarkistus, jotka itse asiassa eivät mene yhtä pitkälle kuin mitä neuvosto yleisessä lähestymistavassa – tai jotka aiheuttavat porsanreikiä olemassa olevan lainsäädäntöön. Joitakin tarkistuksia siis, jotka ovat huolestuttavia, joita komissio ei voi hyväksyä, jos ne hyväksytään. Mainitsen niistä kaikkein tärkeimmän. Se, joka liittyy siihen, millä tavalla suorat kulut lasketaan, liittyisi 8.1 velvoite infrastruktuurihallinnoille, kun nämä arvioivat kustannuksia 8.3 sääntelyelinten toimivalta. Niillä tulisi olla mahdollisuus oma-aloitteisesti puuttua kaikkeen ei-toivottuun markkinakehitykseen, artikla 56, ja delegoidut säännökset. Toivottavasti kaikissa näissä kohdin komission tavoitetaso voidaan säilyttää tai ainakin neuvoston taso säilyttää. Hyvä puheenjohtaja, täällä esitin muutama kysymys näihin erityisiin tarkistuksiin. Jos teille sopii, niin lyhyesti vastaisin niihin. Ensinnäkin tarkistus 357, jonka edustaja Kauan esitti, Kauan esittänyt nämä historialliset velat. Olemme jättäneet tuet soveltamisalan ulkopuolelle, koska olemme sitä mieltä, että joko tuet ovat rautatieyrityksille, pääyrittäjän muodossa, silloin se kuuluu tähän, ja jos ei se taas ole sitä, niin yleisluontoissa valtion tukisäännöksissä ei ole mitään syytä, miksi kilpailukykyä terävetettäisiin poistamalla nämä aiemmat velat. Siitä syystä tämä säännös on tähän mukaan otettu. Toivottavasti voidaan säilyttää. Ja lisäksi haluaisin kommentoida suullista tarkistusta 2, artiklan 2, Marin Eskun esittämänä, jota muut ovat ilmeisesti tukeneet joka pidentää tätä poikkeusta Eurotunnelille. Se on monimutkainen kysymys ja todellinen huolenaihe komissiolle. Tänä päivänä infrastruktuurihankkeet, jotka on vuonna 1988 jälkeen päätetty, voivat poiketa tästä laskutusperiaatteesta, mutta siitä huolimatta ne joutuvat noudattamaan vähimmäisvaatimusta. Infrastruktuurihallinnoitsijan täytyy säilyttää tällainen taso ja Olemme tietysti tietoisia siitä, että viimeisen viikon aikana olemme avanneet Ranskaa vastaan ja yhdistetty kuningaskuntaa vastaan rikkomusmenettely, koska Jörgsanol ei ole tätä vaatimusta noudattanut. Tämä on erityisen tärkeä asia, koska tämä oleellinen linkki eurooppalaisessa infrastruktuurissa pitää kuulua säännöstön piiriin. Muutama sana kompromissitarkistus Aasta, artiklassa 6. Se oli alun perin ilmeisesti suullinen tarkistus, mutta nyt sisältyy kompromissi Ahan. Se koskee varojen siirtoja infrastruktuurihallinnon ja holdingin välillä. Ehdotus on se, että pääoma, joka holdingyritys on tarjonnut, voidaan uudelleen investoida jossain vaiheessa. Ja vaikka säännöstö näyttääkin suhteellisen järkevältä, niin on aika vaikea panna sitä säätelyelimen toimesta, jolla ei kerta kaikkiaan ole siihen voimavaroja. Siitä syystä haluaisimme varoittaa valiokuntaa tästä kompromissitarkistuksesta. Kompromissitarkistus 4 artiklan 10 on hyvin yksinkertainen tarkistus. Poistetaan sana kansainvälinen ja näin tarjotaan pohja tietyllä tapaa varhaisen kotimaan matkustajaliikenteellä. En tiedä, oliko se tässä nyt tavoitteena, mutta koko tämä artikla ei kuitenkaan siihen käytännössä pysty. Ja toiseksi mielestäni me tarvitsemme kunnollista valmistelua, kun puhutaan vuoden 2012 toisen vuosipuoliskon ehdotuksista, jotta voimme ehdottaa kokonaislähestymistapaa kansallisen henkilöliikenteen avaamiselle. Artikla 31, tarkastus 7 joka koskee infrastruktuurikustannusten modulointia julkisen yhteisrahoituksen avulla. En tiedä, onko tämä uusi versio oikea paikka siihen, mutta se, että näitä kustannuksia voidaan moduloida varsinkin ohjelmissa, joissa kysymys on rautatien melusta, on tietysti todella mielenkiintoinen asia. Ja toiseksi komissio tässä Connecting Europe – fasiliteetissaan pyrkii katsomaan parhaita tapoja, joilla se voi tukea tällaisia meluun liittyviä ohjelmia jäsenvaltioissa. Ehkäpä se on parempi foorumi sitten tämän kysymyksen käsittelyyn. Puheenjohtaja, vielä yksi kommentti. Se koskee sitä, mitä komissio on aiemmin todennut. Meillä on useita tarkistuksia artiklassa 4, 19, 21, 47, 52 ja 54. Esimerkiksi ne, joissa Tämä komission ehdottama uusittu versio ei tarkista näitä säännöksiä, joten olettaisin, että kun itse tulkitsemme näitä säännöksiä, jotka koskevat uudistettuja säännöksiä, että niitä ei tulisi sisällöllisesti muuttaa. Ehkäpä jotain luonnostelua, jotta johdonmukaisuus säilyy kautta ehdotuksen, mutta ei sisällöllisiä muutoksia. Eli tämä tässä kohdassa vielä puheenjohtaja. Ja vahvistan tietysti nämä kommenttini myös kirjallisesti. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitoksia. Olemme huomioineet tämän teidän kommenttinne, mutta tietysti parlamentti määrää itse. Ja sitten Sergiani vielä. Kiitos puheenjohtaja. Ja lyhykäisesti vain, koska komissio selvitti jo joitakin asioita ja kollegat omissa puheenvuoroissaan myös. Minä haluaisin nyt vain taata sen, että tekemämme työ joka perustuu yhteistyöhön ja siitä kiitos vielä koordinaattorille ja varjoesittelijöille. Ei se halua heikentää tekstiä. Sitä paitsi ensimmäinen rautatiepaketti oli sellainen, että tuskin sen huonommaksi mitään enää voi saadakaan aikaan, kun sitä olisi edes sovellettukaan. Ajatellaan, tuosta on jo rikkomusmenettelykin 17 ja 4 saatettu päätöksekin sovittelussa 13 vielä avoinna ihan varmasti me olemme pyrkineet kohentamaan tekstiä. Ei se mikään täydellinen teksti ole, jos se vain olisikin mahdollista saada aikaan täydellinen teksti. Me olemme pyrkineet saamaan aikaan enemmän kunnianhimoa kuin komissiolla oli, koska sekin oma kantansa työkuluessa muutti. Minä uskon, että nyt tulee eteen tiukin paikka niin, että kuitenkin Jotkut periaatteet säilyisivät tässä tekstissä ja Euroopan parlamentti voi niitä tukea, varsinkin sääntelyelintä, mitä me olemme pyrkineet esimerkiksi säätelemään, kun on kyse infrastruktuurin rahoituksesta tai kuluja, tai myös niitä sitoumuksia, joita seitsemän, kuusi ja seitsemän artikloissa komission osalta. Se on varmasti tiukka paikka. Huomenna sitten äänestys on monimutkainen. Voidaan me vielä iltapäivän aikana miettiä tätä äänestysluettelua uudelleenkin ja katsotaanpa, onko siellä pari-kolme virhettäkin, jotka on nyt huomattu verrattuna alkuperäiseen esitykseen. Pyydän, että selvittätte tämän vielä uudelleen ymmärtäneet, että kun siinä on niin paljon sit myös kompromisseja, paitsi ylipäätään tarkistuksen, niin aina tulee joku virhekin sinne mukaan. Huomenna totta kai äänestysluettelo laaditaan niin, että kompromissit, jos menevät läpi, niin teksti täytyy olla johdonmukainen ja siitä totta kai kerron. Mutta tämän myötä kyllä tekstikin muuttuu. Meidän täytyy tätä lopussa vielä selvittää äänestyksen jälkeen. Entäpä sitten, entäpä sitten lakko-oikeudesta, niin toistan, että ei, siinä on huomioitu myös se, että kans, joillakin jäsenvaltioilla voi olla myös toimivaltaa tässä kysymyksessä. Siksi me olemme olen sitä mieltä, että sitä ei oteta tähän uuden laatimiseen mukaan. Sitten tästä, kuka se susi sitten tässä on, niin puheenjohtaja sanotaan se jossain muussa yhteydessä, kuka se susi on. Thank you very much for that, Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Aivan kuten totesitte, äänestys on huomenna. Ja toinen äänestyslista tällä vauhdilla voitaisiin varmaan jo ihan höyryjuna kuljettaa, kun tässä on näin valtava määrä äänestysluetteloita käyty läpi viime viikkojen aikana. Äänestys käydään huomenna noin 9.40, toistan vielä kerran äänestyskortit mukaan. Kiitoksia, edustaja Serkiani. Seuraava kohta esityslistalla on Euroopan meriturvallisuusviraston meriturvallisuusvirasto ja siitä nyt tarkistukset, jotka lähtevät, lähtekääpäs hiljaa. Edustaja Fleckenstein on esittelijänä. Lähtekää hiljaa, jos lähdette. Jos teillä pidätte kokousta, niin pitäkääpä se tuolla ulkopuolella Eli menkääpä hitaasti. Hiljaa. Right way is best. As maritime safety, you know. Yeah. Everybody is leaving the room. I'm glad to see, as Mr. Rike points out... Niin, täällä huomautettiin, että kun puhutaan turvallisuudesta, niin kaikki häviävät paikalta. Mm. As ever, the commission is noisiest section at the moment. Can you... Komission osasto siellä on kaikkein meluisin. Kiitos. No niin. Se, miksi haluan, että täällä on hiljaa, on se, että ennen kuin annan puheenvuoron edustaja Fleckensteinille, haluan vielä kerran viimeistä kertaa toivota tervetulleeksi tänne sen pääjohtaja ja kohtaja eläkkeelle. Hän on viimeistä kertaa täällä paikalla. The Reuter nimitettiin 2003. Jotkut saattavat muistaa hänet jos ennen tuota aikaa. Hänet jostain komissiossa. Mutta halusin vain sanoa, että hän on ollut avainasemassa viraston toiminnassa. Ja minä haluaisin ainakin henkilökohtaisesti kiittää häntä kaikesta, mitä hän on tehnyt. Ja toivotan hänelle hyvää eläkkeellä oloa tai mitä vain hän nyt aikookin sitten tehdä. Kiitoksia, De Reuter. Ja toivottavasti me emme nyt sitten teitä täällä viimeisellä vierailukierroksella kovistele liikaa. Edustaja Fleckenstein. Dann, ja. Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, kiitoksia ensin varjoesittelijöille. Esittelijöille. Tämä ei ole mitään retoriikkaa, vaan olen ihan oikeasti sitä mieltä, että me olemme hyvin tehneet tätä yhteistyötä. Monenlaisia kompromisseja olemme työstäneet ja mm, kaikki on tietenkin mahdollista, mutta minun mielestäni eräissä kohdin oltaisiin voitu olla vielä rohkeampia. Me olemme joka tapauksessa löytäneet sellaisen tekstin, jonka taakse uskottavasti löydämme sellaisen enemmistön, että mm, neuvoston kanssa päästään hyvin neuvottelemaan. Katsotaan, miten huomenna äänestyksessä käy ja että onko ensimmäisessä käsittelyssä mahdollisuus päästä päätökseen vai jatketaanko neuvotteluja. Tilanne oli sellainen, että piti seurata sitä, että onko EMSAlle kuuluvatko sille ne tehtävät, jotka sille on määritelty, vai olisiko syytä laajentaa EMSAn tehtäväkenttää. Näin tietenkin voidaan tehdä vain sitten, jos se säästää energiaa tai siitä tulee e, e, lisää eurooppalaista lisäarvoa tai sitten, että kustannushyötysuhde paranee. Kaikki kompromissit e, ovat sellaisia, minä vain muutaman kommentin niistä annan. Me olemme puhuneet sen puolesta, että offshore-toiminta otettaisiin mukaan EMSAn tehtäviin. Erityisesti siksi, että komissio ja jäsenvaltiot ovat sitä pyytäneet. Hyvin paljon hyödyllistä työtä voisi EMSA tässä tehdä. Meillä on eurooppalainen rajaton merialue, tässä kyseessä ja olen sitä mieltä, että me kaikki ne kysymykset, joihin EMSAn työ liittyy, ovat sellaisia, että EMSA voi todellakin tehdä hyvää työtä. Minulle on tärkeää se, minkä olemme selvästi sanoneet, että EMSA voi meitä auttaa – koska meillä monilla aloilla niin, että merenkulkijoiden Siis merenkulkijoiden koulutukseen kuitenkaan sen ei pitäisi puuttua. Kuitenkin voidaan hyviä käytäntöjä levittää, best practice ja, ja muuta tällaista esimerkkiä voidaan hyödyntää, voidaan vaikkapa verkoston kautta tällä tavalla toimia. Sitten merirosvouksesta. Täällä on kolme asiaa, jotka vielä ovat sydämelleni, koska ne eivät ole mukana kompromisseissa. Ensimmäinen niistä on se, että pitkään on keskusteltu siitä, että olisiko, olisivatko pelastustyöt myös EMSAn tehtäviin kuuluvat. Nykyisessä laajuudessaan mielestäni ne kuuluvat EMSalle, mutta kuitenkin niin, että jos pelastustoimilla eh, ajatellaan uutta konseptia, kuten avomeripelastusta ja helikopteritoimintaa, eh, se ei mielestäni ole mahdollista. Ja sen takia Rescue ei ole kompromississa eh, mukana siis juuri tällaisella erolla mainittuna. on myös keskustellut, keskusteltu siitä, että ovatko kansalliset vai alueelliset järjestöt, jotka toimivat yhteistyössä EMSassa. No kompromississa olemme todenneet, että kansalliset tahot siitä syystä, että suurin osa näistä organisaatioissa suurin osa on valtakunnallisia, mutta tietenkin jos jollakin alueella on alueellista toimivaltaa omaavia organisaatioita, niin silloin myös ne ja viimeinen kohta, jonka haluaisin ottaa esiin, on tämä sukupuolten välinen politiikka, tasa-arvopolitiikka. Me olemme asiasta puhuneet aikaisemmin, enkä kaikkea tule toistamaan, mutta Ensassa, kuten muissakin instituutioissa, pitää ottaa parlamentin kanta huomioon – neuvotteluissa aivan kuten muissakin yhteyksissä. Joka tapauksessa tämä teksti heijastaa meidän yhteistyötämme ja tämä heijastaa EMSAn hyvää työtä. Ja vielä tässä lopuksi haluaisin herra pääjohtaja kiittää tästä työstä, jota hän on tehnyt EMSalle meidän kaikkien eteen. Thank you, Mr. Fleckenstein. For the PPE, Mr. De Grandes Pascual. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Grande Pascual. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös esittelijälle. Teidän asenteenne ja yhteistyöhalukkuutenne on ollut erittäin kovasti hyödyksi ja olemme oikein kiitollisia tästä kovasta työstä, jonka olette tehneet. Komission teksti oli hyvin kunnianhimoinen, mutta en siitä syystä kritisi sitä, kritisoisi sitä. EMS on tähän mennessä ollut aivan esimerkin elin ja on toiminut asianmukaisella tavalla. Nyt meidän täytyy onnitella edustajat Reuteria erittäin tehokkaasta työstä ja tietysti minun ryhmäni kannattaa häntä kovasti. Nyt me pyydämme tässä toimikauden jatkamista yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, öljy, öljyporoslauttojen tilannetta ja sitä, miten, millä tavalla saastekysymyksiä voidaan hoitaa. EMSAn valtuuksia täytyy laajentaa ja varmaankin useimmat kollegat ovat tätä mieltä. Toivottavasti näin voidaan antaa esittelijälle myös tähän toimivaltaan niin, että pääsemme sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä. Esittely on, esittelijän mietintö on tasapainoinen. Minun tarkistukseni viittaavat nimittäin seuraaviin seikkoihin, jotka mainitsin aivan lyhyesti. Viraston tehtävät EPP-ryhmässä on yhtä mieltä siitä, että virastolle annetut tehtävät pitäisi aina liittää meriturvallisuuteen. Ja siitä syystä vastustamme sitä, että sisävedet sisällytetään tähän. Minulla on myös kompromissi ehdotus kaksi. Ja uskoakseni tässä on useita muitakin, jotka tukevat sitä. Sitten Euroopan lisäarvo. Siinä mielessä on tärkeää, että EU koordinoi EU-politiikkaa, ottaa huomioon parhaat käytänteet ja virastolla pitäisi olla integroitumpi rooli. Me olemme sen puolesta, että kansallisten viranomaisten kesken myös vaaditaan tietoja kustannuksista, tässä on lisäarvo. En mä halua tuota eurooppalaisia tahoja tässä. Neloskompromissin puolesta olen, ettei tule eri tahoja liikaa. Me olemme sen puolesta edistetään myös koulutusta. Sen täytyy olla myös houkuttelevampi. Me tuemme sitä A-kompromissia ja kolmas kompromissia. Me olemme sen puolesta, että vahvistetaan näitä tunnustettuja tahoja, 88-89 EMSA, komissio, jäsenvaltiot saavat myös tukea näiltä viranomaisilta valvonnassa. Muista tarkistuksista, suullisista ja kompromissitarkistuksista voimme kaikkia tukea paitsi nelosta. Ja mitä tulee tähän yleiseen tasapainoon, minusta on hyvä tämä kuutosta kompromissi, siinä on suosituskin, mutta uskomme, että meillä on kuitenkin olemassa nyt velvoite, suullinen tarkistus D nimittäin, niin se on liikaa. Suositus on yksi juttu ja velvoite toinen. Kansanpuolueessa me olemme tehneet suullisia tarkistuksia, jotta tämä on selkeämpi. Myös olemassa oli tarkistuksia 90, Palastolta 78, 80 Garfian ja 102 ja, ja Bustakoselta tuemme näitä kaikkia. Toivottavasti muutkin näin tekevät. Ja puheenjohtaja lopuksi haluaisin kiittää valtavasti kaikkia kollegoja, että on saatu tällainen yhteen, yhteisymmärrys. Esittelijän kanssa on tehty kovasti työtä. Ja sitten mitä Ympäristövaliokunta ja budjettivaliokunta on tehnyt tarkistuksia. Me tuemme esittelijää näissä myös huomisessa äänestyksessä. Loppuäänestyksessä totta kai me äänestämme tämän puolesta. Mielestäni kyllä esittelijän työ ansaitseekin sen, kuten muidenkin komission valiokunnan jäsenten työ, eipä sen enempää. Thank you very much. Now Mrs. Bilbao for the... Kiitoksia. Ja sitten edustaja Bilbao. Kiitoksia. Aluksi Totta kai täytyy kiittää esittelijä. Hän on saanut aikaa hyvää työtä. Hän on tiukasti tässä tehnyt työtä ja ponnistellut kovasti, että tähän päästään. En aio toistaa, mitä hänkin totesi, nimittäin, että nämä kompromissiesitykset sopivat meille, kuten jo paitsi kuutosta emme voi tukea, joka riittyy naisiin, naisten ja miesten tasa-arvoon Olemme esitellen kanssa tästä puhunut ja kansanpuolue vastusti myös tätä. Miksi me kompromissia vastustamme? Ensinnäkin, ensinnäkin siinä on poistettu viittaus tasapainon tai tasa-arvoon. Se on johdantosa kappaleisiin siirretty. Siinä on kuitenkaan mitään velvoitetta eikä se ole meidän ryhmämme mikä oikoo näissä tarkistuksissa Nimittäin heinäkuussa Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa velvoitettiin yksityisiä yrityksiäkin siihen, että naiset ja miehet ovat edustettuina hallintoneuvostoissa yhtäläisesti. Tässä tarvitaan jotain vastaavuutta, ei eri tavalla voi tässä toimia. Ja A, ei voi olla erilainen kuin johdantoson kappaleet. Se veisi pohjaa tämän tyyppiseltä osallistumiselta. Tämä koskee siis kompromisseja ylipäätään, mutta tätä ottamatta voimme tukea kaikkia muita. Olemme tästä puhuneet esittelijän kanssa riittävästi. Toiseksi se, mitä esittelijäkin otti esille itse, kolme tarkistusta, missä me aiomme pyytää, että sinne tulee suullinen tarkistus 703 ja johdantosakappale 8. Siellä viitataan pelkästään – pätevyystietoihin ja niiden keräämiseen ja mitä synergia voidaan käyttää hyväksi. Siinä viitata lainsäädäntöön ja ainoastaan kansalliseen yhteistyöhön. Mehän totesimme jo eri kokouksissa, että on myös alueellisia yhteyksiä, joilla on omaa toimivaltaa, että se mainittaisi myös tässä asiakirjassa. Esitämme, että tänne tulee, kun viitataan kansallisen tasoon, niin viitattaisiin myös kans- alueellisen tasoon tai molemmat, joten kuten että viitattaisiin vain toimivaltaiset viranomaiset sellaisenaan. Nimittäin tämä ei ole mikään poliittinen kysymys eikä mikään oikku. On kyse organisaatiosta ja toimivallasta. Kolmanneksi sanoisin, no, aion esittää suullista tarkistusta 115 tarkistukseen niin, että sinne tulisi 113 tarkistusta jotenkin mukaan liittyen selvityksiin, että tutkinta tehtäisiin näissä näillä lautoilla sen sopimuksen mukaan, mitä ryhmien kesken on saavutettu. Lopuksi vielä toteaisin, että varmasti voimme olla aika tyytyväisiä tässä Euroopan parlamentissakin. Mielestäni tämä sopimus on nyt se, mikä on mahdollinen tässä tilanteessa. Ehkä olisimme voineet olla kunnianhimoisia vielä, jos ajatellaan EMSAn toimivaltaa, että oltaisiin vältytty kuten aikaisemmin, että EMSA ei sitten kärsi kriisistä näinä päivinä. Olemme tyytyväisiä siihen, että sinne otettiin myös öljyn, öljynporauslautat ja muut lautat ja myös raja-alueet, että otetaan mukaan myös koulutus meriliikenteen henkilöstön parissa. Useimmat ryhmät ovat olleet tämän hyväksyneet, mutta emme kuitenkaan sinne mitään eurooppalaista koulua ehkä. Ehkä se kuitenkin tämän myötä saisi paljon enemmän arvostusta tämän ammattiryhmän parissa. Täytyy myös piratismiin puuttua ja yleisesti ottaen olemme samaa mieltä sen kanssa, mitä tässä on saavutettu. Kun ajatellaan kaikkia työtä, mitä herra Reuterkin on saanut aikaan, niin tähän mennessä ja olemme iloisia hänen työstään tuossa virastossa ja me toivomme, että joskus myöhemmin voisimme tämänkin sopimuksen hyväksyä yhteisesti, koska me tarvitsemme myös eurooppalaista rannikkovartiostoa, Se on, olisi hyväksi kaikille, että meillä on yhä enemmän eurooppalaisia hankkeita, kuten EMSAkin on. Kiitos. Thank you, Mr. Van Dalen, for the ECO. Kiitoksia, edustaja Van Dalen. Hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluaisin näin alkuun kiittää esittelijää jälleen siitä hyvästä työtä, jonka hän on tehnyt. Ja tiedän ihan alussa lähtien jo, että puolueeni on tarkastellut kriittisesti näitä tekstiluonnoksia. Tämä kaikki liittyy siihen, mitkä ovat EMSAn tehtävät. Meidän mielestämme nimittäin ei ole tarpeen juurikaan laajentaa EMSAn tehtäväkenttää. Varsinkaan tämä offshore käytäntö sillä tavalla, kuin sitä sovelletaan nyt jäsenvaltiossa, on meidän mielestämme aivan riittävää. Se on yksi niistä asioista, jotka olemme todenneet, eli olemme tyytyväisimpiä komission ehdotukseen. Toisetkin ehdotukset, jotka tässä ovat sellaisia, että niitä ei välttämättä tarvita. Meidän mielestämme meidän pitäisi pitäytyä lähinnä tuota komission lainsäädäntöehdotusta. Ainoa tarkistusta voimme tukea silloin, kun puhutaan EMSAn tehtävistä silloin, kun koulutetaan merenkulkualalla toimijoita. Sitä voimme tukea, mutta tuo EMSAn tehtävien laajentaminen, aivan kuten useat ryhmät haluavat, sitä me emme halua tukea. Lopuksi haluan kiittää Karlia Tune hänen jo pitkältä ajalta ja toivon, että hän voi nauttia terveenä niistä elinvuosista, jotka nyt ovat edessä. Thank you, Mr. Taylor, for the Green. Kiitoksia edustaja Taylor vihreistä. Uh, thanks very much, Chair. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Fleckensteinille neuvottelujen vetämisestä varjojen ryhmässä ja niin tuloksekkaasti. Olemme erityisen tyytyväisiä siihen, että tässä on myös öljynpurauslautat ja offshore-toiminta otettu mukaan. Mielestäni se on käsitelty vielä hyvinkin ympäristönäkökohdat huomioiden, kuten me ne toimme esille. Tämän lisäksi on vahvistettu myös koordinaatiota eri virastojen ja hankkeiden kesken. Se on myös yksi plussa lisää. Siinä pystytään kuitenkin välttämään ponnistelujen päällekkäisyys. Alun perin se kai olisi yksi niistä asioista, joista minä nimenomaan halusin, että se huomioitaisiin myös tässä. Me aiomme tehdä suullisen tarkistuksen, kompromissitarkistukseen yksi, ihan yksinkertainen vain sellainen. Siitä keskusteltiin jo varjoryhmässäkin. Se liittyy EMSAn rooliin hätä apu toimijana. Lyhyt tarkistus on siis tulossa suullisena. Pyydämme tukea sille sanan rescue sisällittämiseen, siis rescue and assistance. Ei se nyt ihan valtavan hieno ole vihreiden kannalta tietenkään, mutta noin yhteistyön nimissä me kuitenkin halusimme tätä tukea kuten näin se on tarkistettu. Thank you, Mrs. Meissner. Kiitoksia, edustaja Meissner. Ja, vielen Dank. Sorry, sorry, Mr. College. Ai, anteeksi, College Chickenen. College my apologies, didn't see you there. Didn't see you on the last debate neither, but... Anteeksi, herra Kolicek, minä en, en huomannut teitä. Jsem tak jako i drobnej, až jako v pozadí. Niin. Přiznám se, na roz... Olen pieni, olen täällä kaikkien takana. Toisin kuin kollegani, niin minulla ei ole paljon kokemusta merikysymyksistä. Olen kanotilla vähän melonut, mutta siinä oikeastaan kaikki. Muutama kommentti. Kun puhutaan offshore-installaatioista ja lautoista, tämä on tärkeä kysymys ja EMSA voisi laittaa mukaan tähän työhön joitakin näkökohtia, joista me olemme keskustelleet ja työstäneet tässä tekstissä, jotka koskevat merionnettomuuksia. Tässä on sellaisia asioita, jotka ovat yhteisiä ja meidän tulisi hyväksyä yhteinen lähestymistapa toiseksi, kun puhutaan koulutuksesta, niin jopa Tsekin tasavalta, jolla itselläni ei ole merialuetta, silläkin on koulu, jossa näitä asioita käsitellään ja Reinin komissio ja 18 muuta koulua ovat tärkeässä roolissa, jotka koordinoivat opiskelusuunnitelmaa, sitten näiden todistusten tunnistamista ja niin edelleen. Eli emme ole luoneet mitään aivan uusia asioita. Kaikki tämä on jo olemassa ja jo pitkään. Haluaisin näin todeten tukea näitä ponnistuksia, jotka koskevat koordinointia ja EMSan ja komission pitäisi tehdä yhteistyötä läheisemmin. Tämä on aivan erinomainen esimerkki siitä, millä tavalla nämä sertifikaatit voidaan vastavuoroisesti tunnistaa. Ja nyt edustaja Maisner. Muutama pieni kohta tuli mieleen, vaikka täällä hyvin paljon on näistä jo puhuttu. Grandes Pascual, tämä eurooppalainen rannikkovartiosto, on sellainen asia, jota parlamentti on aikanaan toivonut, mutta sitä ei ole syntynyt. Tässä komissiolla on ollut tarkastelu, varama ollut pitkään ja me olemme tämän puolesta, jos kaikki jäsenvaltiotkin ovat sen puolesta. No sitten koulutus. Me tiedämme, miten meriteollisuus on tällainen kasvava meriammattilaisten ala. Siellä on hyvin paljon naisia ja miehiä, jotka tästä olisivat kiinnostuneita. Olisi hyvä, että Erasmuksen myötä voitaisiin tähänkin koulutukseen ottaa kantaa. Ja myöskin naisille ja miehille pitää olla samanlaista koulutusta tarjolla, e, eikä, eikä tällä mitenkään naisia unohdettu, vaikka komissio ei sitä ole Eh, maininnut. Erittäin paljonhan on naispuolisia kapteeneja, jotka tekevät hyvää työtä. Ja eh, kyllä tämä EMSassakin tämä sukupuolten tasa-arvo tulee, tulee näkyä. Thank you very much for the... Kiitoksia komissiosta sitten Karimitsus. Hetkinen, ihan pieni hetki. Ajalla senderen ensin väliin. Can I just say Gracias. to members, if they could indicate, I, one thing I I'm not good longer. at is telepathy. <laughs> so if you could sí, indicate, we can read anteeksi, odottelin, että muut koordinaattorit puhuvat ja ajattelin, että täällä oli vielä koordinaattoreja. Anteeksi. Minäkin haluaisin esittää kiitokseni toveri Fleckensteinille tästä esityksestä. Hän on tehnyt valtavasti työtä, se on parantanut virastoa, jota me olemme pitäneet kovin tärkeänä tässä valiokunnassa. Olemme kiinnittäneet huomioon siihen, koska tiedämme, mitä ongelmia on näiden katastrofien kanssa ollut merillä. Niitä on ollut Euroopassa suuriakin. Joka kriisissä olemme päässeet eteenpäin. Ja näissä, näinä kriittisinä hetkinä meriturvallisuusvirasto on vain kasvanut ja kohentunut. Tämäkin tätä vielä parantaa ja toistan sen, mitä Rova Bilbaokin jo totesikin sitä, että tätä laajennettaisiin, kun otetaan huomioon myös öljybrauslautat, kun me puhumme myös tuulivoimaloista, jotka menevät yhä etäämmäksi ulapille, että nekin täytyy jotenkin yksilö, ettei tule vastaan ongelmia turvallisuudessa. Joka tapauksessa ainakin öljy- ja kaasuporauslaatio, niin ne varsinkin on huomioitava. Esittelijä on jo tarkastellutkin tätä esitystä, että kun ajatellaan liikennettä, lentoliikennettä, niin siellä on olemassa jo neuvontava komitea, niin ehkä tässäkin tapauksessa olisi EMSAn rikastuttamiseksi hyvä saada sellainen – F, niin että mietitään, mitä EFSAn kohdallakin on tehty, rannikkovartiosto varmasti jatkossakin, tai jopa eurooppalainen merikoulu. Tässä tarvitaan enemmän näkyvyyttä ja tukea yhteiskunnalta. Ja niinpä varmastikin tämä virasto avattaisi tällaisella vuoropuhelulla, katsotaan mitä neuvosto tekee. Ja herra Reuteria minä kiittäisin myös tästä keskusteluista, joskus vähemmän ystävällishenkisiä, usein kuitenkin hedelmällisiä keskusteluja on käyty. Toivotan kaikkia hyvää hänen tulevassa elämässään. Ja minäkin toivoisin, että, että me muistamme nämä, mitä budjettivaliokunnassakin on esitetty ja kaikki on kuitenkin mennyt hyvään suuntaan. Kovasti kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. No sitten Karimitsos. And apologies for being a bit late. We were... Kiitoksia puheenjohtaja. Anteeksi, että tuli vähän myöhästi, myöhässä. Me olimme tässä valitsemassa seuraavaa pääjohtaja Emsalle, sillä De Reuter päätti lähteä hieman aiemmin. No, tämä hyväksytään, sanoo puheenjohtaja. No niin, muutama juttu. Aloitetaan siitä, että, että mekin haluamme kiittää esittelijöitä ja varjoesittelijöitä erinomaista kompromissista, jotka ovat esillä. Tietysti me kannatamme kovasti myös niitä asioita, jotka liittyvät pätevyyteen, koulutukseen ja kompromissiehdotuksiin, joita on esitetty. Meillä on muutama asia, jota täytyy ottaa esille ja yksi huolenaihe. Ensinnäkin edustaja Taylorin ajatus siitä, että lisätään tänne etsintä ja pelastus. Se on erittäin operatiivinen toiminta. Rannikkovartijat jo muutenkin tätä tekevät kautta Euroopan, enkä usko, että EMSA on sellaisessa asemassa sillä niiden resurssien, joita sillä on, että se voisi hoitaa tämän tehtävän. Se tarjoaa relevanttia tietoa jäsenvaltioille silloin, kun ne ovat mukana tämän tyyppisissä operaatioissa. Sama koskee myös EUn rannikkovartioihin. Tämä on pitkän aikavälin pyrkimys ja askel askeleelta täytyy edetä. EMSA tarjoaa hyvää tietoa jäsenvaltioiden rannikkovartioille sekä Välimeren alueella että Pohjanmerellä, jotta voidaan auttaa niitä tietyissä tehtävissä. Pääasia, joka meillä, meitä huolettaa, on nämä offshore-laitteistot, koska mielestämme tarkistukset menevät ehkä hieman pidemmälle kuin mikä tämänhetkinen EMSAn kapasiteetti on. Ja sillä on kaikenlaisia tehtäviä, kuten esimerkiksi kansalliset hätäsuunnitelmat. Meillä ei tältä kapasiteettia ole. Lisäksi aiemmin mainittiin se, että me halusimme sitä ehdotuksen joka tarjoaa EUlle toimivaltaiset EMSA tai joku muu elin voisi tehdä tämän tyyppisiä tehtäviä. Tällä hetkellä meillä ei ole kompetenssia tällä alalla. Ja jos arvioida, mitä pitäisi tehdä, niin mielestäni se olisi aika mahdotonta. Mitä EMSA sitten tekee ja mitä se kykenee tekemään, jos kysymys tulee esille, niin voimme hyödyntää olemassa olevia resursseja ja koordinoida toimintaa. EMSA voi ehdottomasti helpottaa näiden asioiden ratkaisemisessa. Sitten riippumaton kolmannen osapuolen valvonta on mainittu tässä kohdin. Uskoakseni meidän täytyy katsoa sitä, millä tavalla ja josko se voidaan hoitaa. Ensimmäinen vastuu on jäsenvaltioilla hoitaa tämä tyyppinen työ. Sitten jos halutaan joku ulkopuolinen valvomaan sitä, tehdäänkö työ uudelleen, niin vaikkapa komission ehdotuksen seurauksena EU-toimivallassa tällä nimenomaisella alueella tällä hetkellä meillä esimerkiksi ei ole sitten toimintaa vaikkapa Meksikolahdella ja meillä ei ole tämänkaltaista toimintaa EU-tasolla ensin pohditaan, tarvitaanko sitä sitten tietysti EMSA olisi yksi mahdollisuus, sitä voitaisiin käyttää. Jos tässä tehdään riippumatonta valvontaa, mutta valvotaan mitä? Meillä ei ole sitä lainsäädäntöä, mikä määrittäisi, mikä jäsenvaltion velvollisuus on. Ainoa kohta siis, joka meitä huolestuttaa kompromissiehdotuksissa, on tämä muiden kohdalla voimme pitkälti olla samaa mieltä esittelijän kanssa sellaisena kun hän tätä asiaa on esittänyt. Kiitoksia. Okei, okay, thank you very much. Kiitoksia. Ennen kuin esittelijä saa jälleen puheenvuoron, niin edustaja De Reuter, aion nyt sitten mahdollistaa sen, että voitte sanoa muutaman sanan täällä, jos haluatte. Thank you, Jim. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia valiokunnan jäseniä, jotka ovat niin lämpimmin sanoin puhuneet EMSasta ja sen lähtevästä pääjohtajasta. Hauskaa, että me ole pettäneet teitä tähän mennessä. Toiseksi, mitä esityksen parlamentti nyt on esittänyt, niin ne ovat tärkeitä. Olen kovasti tyytyväinen, että koulutus ja merialan edistäminen ovat myös mukana. Se on tärkeä seikka. Aihe on ollut hiukkasen köyhän serkun asemassa. Kaikki ovat kyllä samaa mieltä, että jotain tarvitsisi tehdä ja nyt ryhdytäänkin toimiin. Ja jos teidän ajatuksenne kaiken lisäksi vielä toteutetaankin. Sitten offshore lautat, enpä siitä sano sen enempää. No yksi esitys, jos sopii. Suullinen tarkistus B, siinä aivan lopussa. Se loppuosa siinä, siinä puhutaan öljysäästeiden torjunnan koordinaatio. Eikö tarkoita, että pyritään jotenkin osallistumaan tähän vastaamiseen. EMSalla on noin parinkymmenen aluksen laivasto, että on kiistatonta, että EMSAn tehtävänä vain osallistua siihen, että voidaan öljyä puhdistaa. Kuka sitten koordinoi paikan päällä väestön suojelumekanismin mukaan yleensä on kyse asianomaisen jäsenvaltio, joka pahiten on kärsinyt toimivaltaista viranomaisista. Ihan näin ajatuksena ilmaan tässä kesken kaiken. Kiistatonta totta kai, että EMSA puhdistaa myös omalta osaltaan aktiivisesti ja päättäväisesti saastetapauksissa. Kiitos. Thank you, Mr. Fleckenstein. Kiitoksia, edustaja Fleckenstein. Yeah, all right. Uh, I've got a question. Um, I just... Ei, minulla oli kysymys. Halusin vain varmistaa sen, että kollega tuolla oli oikein ymmärtänyt sen suullisen tarkistuksen, jonka aion esittää. Sen tarkistuksen sisältö ei viittaa millään tavalla etsintätoimiin. Se koski pelkästään pelastusosiota. Eli jos tuo nyt vain tulee ymmärrytyksi, niin olen kovin kiitollinen. No do shake. Yeah, do you want to respond? Unfortunately, in... Valitettavasti tässä nämä kulkevat käsi kädessä. Mennään pelastamaan ihmisiä. Kuka pelastaa? Helikopterit. Aluksi lähetetään ei ne oikeastaan EMSAlle kuulu, ei sille ole kapasiteettia. Kansalliset, paikalliset viranomaiset pystyvät tämän hoitamaan, pelastamaan. Sen sijaan EMSalla on tietojärjestelmät, ne voivat myös auttaa IASn kautta näiden sen käytettävissä olevien välineiden kautta jäsenvaltioiden auttamiseksi, mutta että EMSalla olisi aluksia helikoptereita ja lentoaluksia pelastustoimia varten, niin ei se oikeastaan nyt kuulu. Jos saamme eurooppalaisen rannikkovartioston, ehkä sit siinä sitten tällainen elukka sen pystyy hoitamaan, mutta ei vielä. Okei, okay. Mr. Fleckenstein. Edustaja Fleckenstein. Puheenjohtaja, aivan lyhyesti. Olen sanonut jo aikaisemmin, että meillä ei kaikkia asioita kompromisseissa ole mukana, mutta meillä on juuri tämä offshore, eurooppalainen mer- merialue, merirosvous. Meillä on kaikki nämä asiat kuitenkin olleet käsittelyssä koulutus. No, mitenköhän tämä mahtaa sitten mennä? Nämä ovat teemoja, joita komissio tai jäsenvaltiot ovat pyytäneet ja joita niiden on käsiteltävä, jotta me oikeaan suuntaan menemme. Anteeksi, jos häiritsen teitä. Ich lasse es, vielen Dank. No tässäpä tämä. Sai. <laughs> ja. Er nou mee jullie zitten te praten. Also nochmal vielen Dank an die Bericht. Kiitoksia esittelijälle, varjostelijalle. Ehkä meidän pitäisi eh, herra illallinen pitää ilman naisia. Miksi eh, on aina eh, helppo puhua näistä asioista, mutta miten sitten konkreettisesti toimitaan? 137 kappaleen mukaan toimitaan. Uh, <laughs> no minä en kyllä tuohon keskusteluun halua sekaantua. Äänestysvaliokunnassa huomenna ja täysistunto marraskuussa. Ja tietysti, jos sopimukseen päästään, niin esittelijä voi edelleen päästä ensimmäisessä käsittelyssä siihen, että saamme koordinaattorit normaalimenettelyn mukaan. Eli kiitoksia tästä kovasti. Seuraava kohta esityslistalla on Marin Eskun mietintö EUn kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus. Marin Esku. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin kiittää. Tämä on tämä ihme komission nurkka Puhukaas nyt. Edustaja Marinesko. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Haluaisin minäkin kiittää kollegoja heidän tekemistään tarkistuksista. Minä voin sanoa, että suurelta osin ne tuovat lisäarvoa tähän lausuntoon. Mitä tulee rautatieliikenteeseen, olen esittänyt kompromissia, joka on myös hyväksytty. paitsi että me haluamme yhdenmukaisen rautatiealueen ja hyvät markkinat, niin kompromissista puhutaan myös tarpeesta taata palveluiden laatu ja sosiaaliset standardit, ajatellen työntekijöitä. Sitten lentoliikenteestä puheen ollen on myös tehty tarkistuksia, joissa mainitaan myös valtion tuet – ja matkustajien valitusoikeus mahdollisimman lyhyessä määräajassa ja lentoyritysten mahdollisuus evätä pääsy lentoalukseen ja myös mitä tuotteita voidaan nostaa lentokentillä. Siinä on otettu myös valtiotukien seuranta, jos niitä on halpalentoyhtiöille myönnetty. Meidän täytyy käyttää hyvin lentoaikoja luoda myös yhtenäinen ilmatila Euroopassa. Matkustajaoikeudet ovat erittäin tärkeä näkökohta meidän lausunnossamme. Tämän lisäksi me olemme myös maininneet tarpeen yhdenmukaistaa eurooppalaista luokitusjärjestelmää majoituksen alalla, siis matkailulla, matkailualalla. Me haluamme myös toteuttaa kolmannen postidirektiivin. Olemme tämän lisäksi puhuneet tarpeesta toimia siten, että kilpailu ei johda sosiaaliseen polkumyyntiin. Tämä minulla oli sanottavanani ja kiitos kollegoille. Thank you very much, Mr. Marinescu. Kiitoksia, Mr. Marinescu. Alcadroi seuraavana. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin puhun ihan lyhyesti yleisesti ottaen. Voimme hyväksyä edustaja Marineskun mietinnön, mutta sanon, että olen hieman yllättynyt kompromissiehdotuksesta. Tiedän, että esittelijä pyrkii työstämään tietyn määrän tarkistuksia uudeksi kokonaisuudeksi, mutta me emme ole oikein tyytyväisiä tähän kompromissin sisältöön haluaisimme, että ne, jotka ovat tarkistuksia esittäneet ja joiden tarkistukset on sisällytetty uuteen kompromissiin, että heillekin asiasta tiedotettaisiin, että he olisivat ajan tasalla ja voisivat näin esittää ehdotuksia kompromissiehdotuksen mukauttamisesta. Eli sellaisena kuin se täällä on kompromississa A, niin siinä on tietysti hyviä kohtia, mutta se tarkistus, jonka olen esittänyt, siinä on muun muassa puhuttu myös julkisten palveluiden velvoitteista ja sitä ei ole lainkaan mainittu tästä tekstissä. Olen sitä mieltä, että kun puhutaan kilpailukyvystä, niin meidän täytyy ei pelkästään puhua markkinoiden toiminnasta, vaan täytyy myös painottaa sitä, että meidän tavoitteenamme on tarjota hyviä palveluita kuluttajia, tässä tapauksessa rautio, rautateiden kuluttajille. Tämä oli siis ainoa asia, kun minua on mietitty, tai jos tälle voitaisiin jotain tehdä, niin se olisi hyvä. Tulevaisuudessa sitten olisi mukava, jos yhteyksiä pidettäisiin enemmän, jotta voisimme näistä asioista keskustella keskenään. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitoksia. Tibaka, kiitoksia. Puheenjohtaja, niin mekin haluamme kiittää edustaja Marin Eskon tekemästä työstä. Olen ollut varjoesittelijänä ALDE-ryhmässä ja esittänyt tietyn verran tarkistuksia – ne liittyvät markkinoiden avaamiseen eri kuljetusmuodoille ja olen ilahtunut siitä, että esittelijä on tuen, tukenut näitä tarkistuksia. Ja kysymys on siitä, että ei oteta, ei oteta käsittelyyn pelkästään suoraan valtion tukea ja että saadaan selkeä kuva siitä, mitä esteitä tässä edessä vielä on. Kun puhutaan rautateistä, niin edustaja Tremosa, joka esitti tämän uudelleen muotoilun. Häntä haluan erikseen kiittää. Ja lisäksi jakaminen kahteen osaan lisää avoimuutta mietinnössä, mikä on hyvä asia. Lisäksi meillä on vielä tarkistus, joka mielestäni on pettymys, joka koskee kabotaasisääntöjä. Ja minusta se tulisi selkeästi tuoda tässä esille. Haluaisin vielä jotain todeta vielä myös kompromissista – Mehän olemme perustavanlaatuisesti samaa mieltä artiklassa sellaisena kuin se on. Ja tässä ehkä vain tätä työstämistapaa pitäisi katsoa uudelleen. Mutta ehdotus sellaisena kuin se nyt on, ei kyllä aiheuta mitään ongelmia. Thank you, Mr. Kramer. Edustaja de Kramer. Ja, ich bedanke mich auch bei dem... Kiitän minäkin esittelijää, valmistelijaa ja tämä julkinen mm, tuki. Ja tässä tietenkin, kun puhutaan liikkuvuudesta, niin eihän ole kysymys pelkästään kilpailusta. On tietenkin tästä tiettyjä kysymyksiäkin. Numero 15 tarkistuksista. Mehän sovimme kaikki että tämä sääntelyviranomaisen pitää olla laajasti riippumaton. Ja nyt kun tällainen on saatu syntymään, niin te haluatte sen sieltä pois, en ymmärrä ollenkaan. Siis tarkistus 15 on tämän tyyppinen. Ja sitten mitä edustaja Pah sanoi, eh, tämä eh, ranskalainen vero, joka rankaisee ulkomaalaisia, ulkomaalaisia yhdist, yrityksiä, niin sehän ei ole kilpailulain mukainen. Sitten alueelliset lentokentät. Täällähän huijataan, täällä puhutaan tietyistä asioista. Meillä siis on 6000 lippua vuodessa – myyntiä ja sitten kuitenkin loppujen lopuksi niitä onkin vain 200. Ja tällaista, täällä on siis epäsuoraa subventiota tällaisille kentille. Komission pitää tarkastella näitä tilanteita ja reagoida. Tässä on tällaista halpaa huijausta. Miten Meillähän ei ole millään lailla tasapuolista kilpailua rautatiellä, rautateillä eikä verrattuna busseihin. Meillä täytyy olla sellainen viranomainen, joka tekee päätöksiä, arviointeja ja jos jätetään valitus lentoyhtiölle, niin saadaan vain numero, mihin se voidaan tehdä. Ja pitäisi olla tällainen jonkinlainen välimiesmenettely, jossa asioita voitaisiin ratkoa. Kiitos. Mr. Kolicek. Edustaja Kolicek. Yes. Äh, Kiitos herra puheenjohtaja. Minä olen sitä mieltä, että tämä lausunto on varsin mielenkiintoinen ja mitä kollega Kramer juuri totesi, se osoittaa varsin hyvin, että edelleenkään emme näe eri tekstien välillä kunnon yhteyttä. Onko teillä tulkauksen kanssa ongelmia? Eh, každopádně, well in any case. Mutta kaikkein tärkeintä kaikissa liikennemuodoissa on se, että ei saa unohtaa, että myös sosiaalisen perustan täytyy olla yhtäläinen kaikissa jäsenvaltioissa. Tässä ensimmäisessä kohdassa olette jättäneet ulkopuolelle sosiaaliset kustannukset. Toisin sanoen, kun puhuttiin ensimmäisestä rautatiepaketista – niin todettiin, että se on hirviö. Se on ehdoton välttämättömyys ottaa sosiaaliset kustannukset, siis silloin ei sitä pidä unohtaa nyt tässäkään. on erittäin tärkeää, kun halutaan kaikki liikennemuodot vapauttaa, myös matkailu. Tämä on hyvä pitää mielessä, siis nämä sosiaaliset kustannukset kaikessa toiminnassa. Edustaja Aivan lyhyesti haluan onnitella Maria Marineskua. Tässä lausunnossa eh, on kysymys siitä, että toimeenpano on onnistunut, aivan kuten Kramerkin sanoi, meidän täytyy aloittaa ykköstarkistuksesta eikä viidestätoista. Minä tein numeron viisi tänne kansallinen sääntelyviranomainen ja sen koordinointi Euroopan tasolla, niin tällainen sääntelyviranomainen täytyy olla ennen kuin voidaan ryhtyä. Ja sitten voitaisiin poistaa numero 15, joka oli heikompi. Ehkä tässä on vähän tällaista tahtoisuutta. Thank you very much. Anybody else? Kiitoksia. Onko muita jollei edustaja Brons komissiosta. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijä. Komissiolla tässä vaiheessa ei ole mitään erityistä kommentoitavaa. Right. Kiitoksia. Edustaja Marinescu. Mulțumesc. Kiitoksia kovasti. Kiitos vielä kerran vastaisin herra Elhat Rauille kompromissi toteutui sen jälkeen, kun olin kuullut kaikkia tarkistuksen jättäneitä esit- jäseniä. Ja Hatraut totesi, hänen toimistonsa totesi, että hän ei halunnut osallistua tähän kompromissiin, vaikkakin kompromissa mainitaan kyllä myös palveluiden laatu, mukaan lukee myös tarvittavat sosiaaliset standardit työntekijöitä silmällä pitäen. No, ei ihan ole otettu sellaisenaan tähän kompromissiin, mutta kyllä se mainittu on. Kiitos. Okay. We're Hyvä. No tässähän mennään vauhdilla eteenpäin. Äänestys huomenna valiokunnassa. Täysistunto jälleen kerran. Ai anteeksi, Ekko, niin 22.11. eikä hajuakaan milloin se menee täysistuntoon. Hyvä. Edustaja Lichtenberger taitaa olla matkalla tänne. Pidetään 10 minuutin kylpyhuonetauko ja sitten jatketaan.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 So. No niin. Näitte, miten Lichtenberg tänne tuli kiire vilkkaa ikään kuin olympiatason urheilija. Näin hän on kouluttautunut. Eli kiitos Eeva, että tulit. Olimme hikkosen etuaikataulussa tässä, siitä se johtui. Matkustajarekisteritiedot tässä tarkistusten käsittelyä. Kiitos. Ensinnäkin pyy esitän pahoitteluni, että saavun hiukan myöhässä, mutta me, meillä oli oikeus valiokunnassa äänestys. Vaikuttaa siltä, että molempien valiokuntien asiat ovat samaan aikaan esityslistalla. Ensinnäkin kiitokset kaikille, jotka ovat tarkistuksia tehneet tähän 200 niitä kaikkiaan tuli tähän lausuntoon. Se merkitsee sitä, että tämä on erittäin tärkeä aihe meidän mielestämme. Niin ikään tämä korostaa, miten tärkeästä aiheesta on ylipäätään kyse. Tässä on kyse liikenteestä, terrorismin torjunnasta, mutta tämä liittyy myös tietosuojaan ja turvallisuuteen. Toisin sanoen tässä on kyllä aika paljon taitotietoa, jota on viime vuosien aikana jo työstetty, aivan viime aikoinakin. Me olemme pystyneet tekemään tässä yhteistyötä, myös ajatellen lentoyhtiöitä tai tietokonejärjestelmiä. Olemme katsoneet kaikkia erityispiirteitä, jotka muodostavat kokonaisuuden. Valitettavasti viime Strasbourgin viikolla – en pystynyt järjestämään mitään kokouksia, koska minulla oli toinenkin aihe käsiteltävänä, niin siksi en pystynyt tätä tapaamista järjestämään. Kaikki käännöksetkään eivät ole valmiita, mutta nyt ne toki ovat valmiina. No niin, aivan lyhykäisesti otan esille muutamat seikat, joita kollegatkin ovat käsitelleet. Mutta kuitenkin haluaisin, että vielä tapaisimme tarkistusten tekijöiden kanssa, että voisimme puhua tarkistuksista ja varmistaa, että saamme aikaan hyvän tuloksen tässä asiakirjassa. Ei meidän ole syytä pitää kauhean kiirettä äänestyksen kanssakaan. Siihen ei ole tarvetta. Ja, ja sitten Libe-valiokuntahan on aika vie kaukana omassa aikataulussaan tästä. No mistä sitten olemme keskustelleet tähän mennessä? Minä mainitsisin muutaman asian. Ensinnäkin, paitsi että meidän täytyy torjua terrorismia, niin täytyy miettiä, pitäisikö tänne ottaa myös ajatus vakavasta rikoksesta. Tästä on tehty paljon tarkistuksia. Ajatuksesta on esitetty monenlaisia näkemyksiä ja vivahteita – haluaisimme tänne kuitenkin jonkinlaista oikeusvarmuutta. Nimittäin meidän täytyy varmistaa, että saamme myös hyvän oikeusperustan tähän. Minä haluaisin nyt löytäytyä yhteen tarkistuksen tekijöiden kanssa, niin voisimme puhua näistä vakavista ja vakavimmista rikoksista. Eri jäsenvaltiossa nimittäin nämä vaihtelevat kovasti kun on kyse vakavasta ja törkeästä rikoksesta. Tässä ei saa nyt törmätä ongelmia, koska joissakin valtiossa on vakava rikos, saattaa koskee esimerkiksi petosta, ja sehän ei sinällään liittyisi mitenkään näihin uhkiin, joita me pyrimme lentoliikenteessä torjumaan. Sekin täytyy varmistaa, että saamme kunnon oikeusvarmuutta tässä aikaan. Jos ajatellaan ylipäätään tämä keskustelua, ja minkä johtopäätöksen voi tehdä tarkistusten pohjalta on se, että ei saa unohtaa sitä. Ei ole kyse pelkästään matkustajatiedoista, joita tässä käytetään tai joita työstetään, eikä ole kyse pelkästään siitä, että tätä foorumia käytettäisiin rikollisuudessa, vaan meidän täytyy miettiä myös, mitä muuta tietoa voidaan käyttää. Täytyy taata, että koko järjestelmä toimii moitteetta. Meidän täytyy varmistaa, että vaikka meillä on omat rajoituksemme terrorismin torjunnassa, niin täytyy miettiä, ettei synny vaikeuksia muiden rikostyyppien kanssa. Nimittäin kun ajatellaan ihan tavanomaista rikosten torjuntaa, niin meidän täytyy keskittyä ennen kaikkea oikeudelliseen yhteistyöhön. Täytyy miettiä, miten yksittäisiä tapauksia käsitellään. Ja kaikki tämä pitäisi jotenkin huomioida kokonaisuudessa. Meillähän on myös oma virastomme matkustajatietorekisteritietoja varten. Tämän halusin vain mainita. Niin, että emme me halua mitään uusia määritelmää. Me halusimme varmistaa vain sen, että me pidämme nykyiset määritelmät ja työstämme niitä. Nimittäin muutoin käy niin, että syntyy vain uusia ongelmia eikä oikeusvarmuutta ja jäsenvaltiossa tulee ongelmia. Tällainen tällä asia oli tässä esillä ja sitten mitä muuta. Aivan kuten muissakin tapauksissa haluaisin tässä keskustella tarkistusten tekijöiden kanssa, jotta saamme kompromisseja muotoiltua. Sitten toinen asia, push and pull kysymys. Tässä on näkyvissä sellainen suuntaus, että Eurooppa on tässä, tässä push-linjalla ja sitten tämä pull-puoli, ei, sitä ei pidetä tasavertaisena vaan se, että kun nämä tiedot haetaan varausjärjestelmästä, niin se on sellainen, joka eurooppalaiselle lainsäädäntöajattelulle eh, vieras. Ja tarkistuksista suurin osa onkin tämän suuntaisia, että push-linjalle keskitytään. Eh, Eräät lentoyhtiöt eivät vielä pysty tähän vastaamaan ja siitä syystä täytyy vielä odotella. Siksi meidän täytyy hyvin tarkkoja olla, me tässä nyt sitten erilaisia oikeusstandardeja luo Euroopan eri osiin. On myös kysymys siitä, että mitä tapahtuu, jos yhtiö ei anna tietyltä linjalta näitä tietoja. Ja miten sitten sanktioiden kanssa toimitaan, otetaanko toimilupa pois, jos tietoja ei ajoissa ole toimitettu. Tässäkin kohdassa on hyvin suuria asioita, joihin monet täällä puuttuivatkin. Sitten on hyvin paljon tarkistuksia, jotka liittyvät ähm, liitteeseen ja siihen, että mistä tiedoista viime kädessä on kysymys. Haluaisin tässäkin kohdassa kahden päätarkistusten esittelijöiden kanssa keskustella, jotta me voisimme päästä yhteiseen yhteisymmärrykseen koska ettei tarvitsisi 97 äänestystä tehdä tai käydä läpi. Haluaisin vähän ryhmitellä näitä tarkistuksia. Luultavasti tarkistusten tekijät haluavat myös yksityiskohdista puhua. Minä nyt haluan kuulla, mitä teillä on mielessä ja meillä on varjoesittelijöiden kanssa tarkoitus vielä asiasta pitää kokous sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät ole tässä valiokunnassa. Ja kiitos. Thank you very much, Mr. De Grandes Pascal for EPP. Kiitoksia EPPstä, De Grandes Pascal. Si. Kiitos puheenjohtaja. Euroopan unioni perustuu ihmisarvoon, vapauteen, universaalin arvoihin, siis solidaarisuuteen, tasa-arvoon, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja perusvapauksiin. Perusperiaatteena on demokratia ja oikeusvaltioperiaate. Terrorismi uhkaa mitä vakavimmassa väärin näitä periaatteita. Tässä valiokunnassa me voimme myös tehokkaasti auttaa tätä torjuntatyötä tai muidenkin rikosten kohdalla, jotka ylittävät rajat – jos ajatellaan lisäarvoa myös matkustajavalvonnasta, PNR, CSS tai VS-järjestelmät, niin PNR on enemmän elementtejä ja ne saadaan ennen kuin apitiedot. Herra puheenjohtaja, Libe- ja liikennevaliokunnat ovat ehkä törmäyskurssilla siinä, kenen pitäisi käsitellä mitäkin. Ehkä ihan järkeväkin näin, mutta minun mielestäni meidän ei, me emme saa unohtaa sitä, että tässä tapauksessa ei ole kyse meidän mietinnöstämme, vaan kyse vapauksista, ja me teemme tästä vain lausunnon. Siksi täytyy että käsitellemme kaikkea vai haluammeko välttää asioita, jotka kuuluvat selkeästi johonkin muuhun valiokuntaan ja mikä kuuluu meille. Jokainen hoitaa hommansa. Sikäli mitä tulee ajatella pelkästään tämä liikennevaliokunnan toimivalta, niin meillä on aika vähän vaikeuksia, kuten laulistelija totesi. Rova Lichtenberg kuitenkin rajoittaa soveltamisala esityksessä, jossakin tarkistuksissa ainakin niin, että, että saataisiin jotain lisäarvoa tekemään nykyjärjestelmä terrorismin torjunnassa tai ajatella järjestettyä rikollisuutta, ja sitäkään ei saa unohtaa. Me varmasti pääsemme keskustelemaan näistä tarkistuksista, jos en ole samaa mieltä. Minä uskon, että valmistelija on sit myös suosituksia 29 ryhmän pohjalta myös vienyt eteenpäin ja saadaan myös matkustajatietoille kunnon suojaa. Varjoesittelijät ovat myös viitanneet lentoyrityksiin, niiden osana, kun totesi aikaisemminkin, Täällä osa on sellaisia, jotka kuuluvat nimenomaan meidän toimivaltaamme. Tarkistuksista olemme paljon samaa mieltä ja myös suurin osa ryhmän jäsenistä. Jos ajatellaan sitten direktiivin muotoilua, missä on virhemarginaalin asema, Me täytyy tietää, mitä tietoja kerätä lentoyrityksissä. Enempää ei kuitenkaan pitäisi kerätä kuin mitä jo saadaan matkustajista nykyisten järjestelmien puitteissa. Sitten seuraamukset yrityksille, ne eivät saa olla epäsuhteellisia. Si- Tästä täytyy miettiä, kuinka paljon tietoja siirretään, mikä on volyymi. Kaiken kaikkiaan me olemme tekemässä lausuntoa ja siellä on yli 200 tarkistusta ja aika paljon myös valmistelijalta nyt tämä on aika vaikea teema tämä PNR ja se on tässä valiokunnassa herättänyt paljon keskustelua, kuten Libessäkin. Minä Libe-jäsenet ja myös tarkistuksia, vielä muitakin kuin mitä täällä. Minä esittelin valmistel, esitin valmistelijalle, että tämä asia ja monissa muissakin yhteyksissä voimme varmaan kokoontua ja, ja eri näisistä syistä, joko valmistelijan meidän syistä, emme ole vielä tavanneet, mutta meidän täytyy kyllä tavata. Meidän täytyy tehdä päätös sitä, mitä käsittelemme. Ja varsinkin, varsinkin, mikä kuuluu libevaliokunnan toimivaltaa, mikä on puolestaan meidän toimivaltaamme lausunnon laatijana transvaliokunnan. Tiedän, että se on vaikeaa. Ja ei tästä keneltäkään voida viedä oikeutta esittää näkemyksiä tai tehdä tarkistuksia, mutta jos me saisimme valmistelijan sopimuksen, niin se helpottaisi varmasti tuloksen aikaansaamista. Meillä kyllä on halua olla mukana me teemme tässä läheistä yhteistyötä, kun olemme kerran kantojen osaltakin hyvin lähellä toisiamme, hyvin lähellä hänen esityksiään. Ja mitä muihin tulee, niin ainakin jokin päätös tarvitaan siitä, mitä tehdä, hoidetaanko kaikki vai rajoittuumme pelkästään lauteita sen enempää. Thank you, Mrs. Tika, for the S&D. Kiitoksia. Ja sitten seuraava edustaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin todeta, että tuen täydellä, täydellisesti edustaja Lichtenbergeria, joka on tehnyt aivan erinomaisen mietinnön. Ja uskoakseni voimme päästä kompromissiin, joka saa takseen suuren enemmistön. Olen esittänyt useita tarkistuksia, joissa vaaditaan sitä, että PNR-tietojen analyysiä voidaan käyttää vain terrorismitapauksissa ja tutkimustyöhön. Olen pyytänyt sitä, että tietojensiirtoa rajoitetaan koskemaan vain tapauksia, joissa halutaan löytää konkreettisia yhteyksiä terroristeihin silloin, kun tehdään tutkimuksia. Meillä on erilaisia prosesseja. Olen pyytänyt, että tätä tietojen säilytysaikaa vähennetään kovasti kuudesta kuukaudesta kahteen vuoteen. Näin voidaan myös noudattaa televiestintädirektiivin vaatimuksia. Kolme perustuslaista tuomioistuinta on todennut jo, että nämä säännökset eivät ole perustuslain mukaisia ja olen kompromissitarkistuksen kannalla, joka rajoittaa tietojen säilytysaikaa yhä vielä enemmän. Lisäksi olen esittänyt tarkistuksia, jotka koskevat tietojen luottamuksellisuutta ja asiakkaiden oikeutta korjata tai poistaa heitä koskevia tietoja. Uskoakseni kaikki säännökset, jotka koskevat äh, valituksia ja vahingonkorvauksia, niitä tulee vahvistaa. Tuen useiden kollegoiden tarkastuksia De Grandes Pasqualin äh, tarkistuksia kollegoiden, jotka mainitsevat sen, että välttämättömät tiedot, joiden avulla voidaan päästä direktiivin tavoitteisiin, pitää siirtää ja ainoastaan nämä tiedot. Tarkistus 163 olen siinä pyrkinyt ottamaan huomioon sen, että sanotaan, että jäsenvaltioiden tulee kahden vuoden sisällä varmistautua siitä, että 30 prosenttia PNR-tiedosta kerätään ja 100 prosenttia neljän vuoden sisään. Minun uskoakseni tämän tyyppisiä velvoitteita, lineaarisia velvoitteita ei voida ottaa käyttöön. Ja joka tapauksessa tätä kysymystä täytyy käsitellä yksityiskohtaisemmin. PNR-tietoja ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin – ja me tarvitsemme erittäin tiukkoja turvallisuuskriteereitä. Lisäksi olen sitä mieltä, että on tärkeää joko kieltää PNR-tietojen siirto muihin maihin, niitä tulee analysoida pelkästään Euroopan unionin alueella, jotta voidaan noudattaa eurooppalaista lainsäädäntöä henkilösuojakysymyksissä. Jos tietoja täytyy siirtää kolmansille maille, niin uskoakseni näin täytyy tehdä vain silloin, kun pohjalla on erittäin selkeästi määritelty sopimus. Tuen sitä, että artiklan 4 2a kohta poistetaan sen mukaisesti. Ennen kuin tämä, että tämä artikla että ennen kuin artikla poistetaan, niin tämä, tätä direktiiviä ei tule soveltaa Euroopan sisäisiin lentoihin. Me olemme matkustajaturvallisuuden puolella. Me olemme sitä mieltä, että tämän kaltaiset säännökset pitäisi täytäntöön painaa. Mutta niitä tulee soveltaa vain terrorismitapauksessa ja me emme saa missään tapauksessa rajoittaa Euroopan kansalaisten oikeuksia. Ja sitten seuraava puhuja Ulle Schmidt liberaalista. Thank you very much. Kiitos. Eikö ollutkaan minun vuoroni? Uh, I would like to thank their... Uh, Haluaisin kiittää valmistelija Rova Lichtenbergeriä, koska minun mielestäni hän on laatinut erinomaisen lausunnon. Me olemme varmaankin kaikki tässä talossa sitoutuneet terrorismin vastaiseen taisteluun – enkä usko kenelläkään olevan siitä mitään muuta mielipidettä. Olen myös sitä mieltä, että ne toimet, joihin on ryhdytty viimeisten kymmenen vuoden aikana, ne ovat sisältäneet tiettyjä virheitä, jotka on myönnettävä. 9-11 jälkeen hän vallitsi paniikki ei pelkästään Yhdysvalloissa, vaan myöskin täällä. Minä olin kaikkien tehtävien toimenpiteiden takana – mutta kuitenkin sanoisin nyt, että erät ehdotukset ja e, lainsäädäntötoimet e, olivat vähänkin paniikin sanelemia. Joten näin yleisesti tämä teksti on hyvä. Erätä epäilyksiä meillä kuitenkin on. Erät ovat yleisempiä alderyhmän näkemyksiä ja joitakin muitakin näkemyksiä sitten. Siis saanko sanoa, mitä haluan? No niin, Lontoossa sain viestin, että kyllä saan sanoa. No sitten tämä rikosluettelot. Ymmärrän kyllä perustelut, mutta jos tästä nyt kaikki pyyhitään yli, niin silloin tästä tulisi hyvin tällaista toimimatonta lainsäädäntöä. Minun maassani meillä on sellaista kokemusta, että tällainen vakava terrorismi pitäisi olla mukana huume mukana tässä. Siis huume rikollisuutta voimme, voimme taistella sitä vastaan vain, jos emme rajoita sitä terrorismiksi. Eli kompromissi on mielestäni hyvä. Mielestäni on tärkeää todeta, että komission ehdotus on hyvin suuri parannus edelliseen nähden. Tässä otetaan kokonaisuus paremmin huomioon ja kaikki ne huolet, joita varmasti tämän talon edustajilla pääasiassa on. Sitten eh, nämä määräajat, kuinka kauan tietoja säilytetään. En oikein todellakaan tiedä, mitä nyt sanoisin, koska meillä on erilaisia vaihtoehtoja. Katsomme tarkkaan sitten sitä, minkälaisia kompromisseja tästä syntyy. Ehkä minulle kävisi sellainen, että tässä lausunnossa jätettäisiin päättäminen libevaliokunnalle. Ei tätäkään en tietenkään saisi sanoa. Mutta minun, minä olen liberaali, joten keskitietä kuljen. No sitten push vai pull? Push on juuri se linja, mitä meidän on seurattava, koska muussa tapauksessa me emme saa tätä Eh, kokonaisuutta haltuumme ja jonkinlaista tietoa sitten pääsee vuotamaan. PNR Euroopan sellainen. Me tiedämme, että jotkut maat haluavat, että tästä tulee yleinen PNR kaikille. On hyvä, että on kysymys vain Euroopan PNRstä, mutta sen rinnalla sanoisin, että transit ja transfer, niin ei pitäisi olla mukana. Toivon, että tämä tosiaankin pysyy vain Euroopan laajuisena. Nämä ovat pääasiallisimmat huolenaiheemme, mutta liitteeseen liittyy myöskin joitakin ongelmia. Toisilta ryhmiltä on tullut esimerkkejä siitä, mitä pitäisi jättää pois mutta jotkut asiat hyväksymme, jotkut emme. Jotkut pois jättämiset eivät olisi paikallaan. Mutta näin yhteenvetona, puheenjohtaja, haluaisin sanoa, että tämä on hyvän sävyinen tämä lausunto, mutta minä pidän siitä. Tämä kesti kymmenen vuotta. Mr. Bradburn. Kiitoksia, edustaja Bradburn. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Aivan kuten edustakin puhujat, haluaisin todeta, että yleisesti ottaen voin hyväksyä edustaja Lichtenbergin lähestymistavan. Tässä on monia kohtia, jotka liittyvät suoraan tähän esitykseen, mutta tietysti täytyy myös ottaa esille hieman yleisluontoisempiakin kommentteja. Yksi niistä on se, että jos todetaan, että PNR-järjestelmät, niitä täytyy pitää yhtenä osana sellaista arsenaalia, jota yritetään käyttää terroristeja vastaan. PNR-tietoja meillä on, jos asiat toimivat hyvin, niin silloin meillä on erittäin hyvät tiedostelupalvelut, joista voi myöskin olla hyötyä terrorismin torjunnassa. Nämä ovat siis yleisiä kohtia. No sitten PNR-ohjelman erityispiirteistä. Olen ollut mukana tässä tämän valiokunnan tai kansallisvapauksen valiokunnan eh, kautta useiden vuosien ajan, niin meillä on useita alueita, joihin haluan keskittyä – varsinkin tarkistuksissa. Ensimmäinen niistä on se, että miten me määrittelemme terrorismin. Mutta mikä on sitten vakava rikollisuus? Siinä on kysymys määritelmästä. Ja mitä sitten sovimmekin kompromississa, niin se mitä en, haluaisimme nähdä, en haluaisi nähdä siellä on ne samat virheet, joita on tehty, kun eurooppalainen pidätysmääräys on otettu käyttöön – sen tavoitteena oli pureutua kaikkein törkeimpiin rikoksiin. Ja sitten ihmisiä on karkotettu sen takia, että ovat salakuljettaneet possuja. Eli kompromissiehdotus, joka tästä nyt sitten syntyy, sen täytyy olla yksityiskohtainen. Toinen kohta tässä tavoitterajaamistehtävässä eh, on se, että kysymys on myös kolmansista maista ja mitä tietoja jaetaan sinne. Aiemmatkin puhet puhuivat siitä, että tämä on eurooppalainen PNR-järjestelmä. Tietysti se on sitä, mutta ei sitä nyt voi katsoa erillään kaikista muista sopimuksista, joita meillä on. Ja ne asiat, jotka minua kovasti huolettavat, koskevat ensinnäkin sitä, kenelle ja mitä rajoitteita laitetaan tietojen jakamiselle ja Toiseksi, millä tavalla käsitellään se, että varmistaudutaan, että ne, jotka saavat tätä tietoa, eivät vie eteenpäin muissa asioissa. Esimerkiksi Yhdysvallat, kun puhuimme EUn Yhdysvaltojen välisestä sopimuksesta, niin silloin oli ehdotuksia siitä, että se tiedot menisivät siellä verovirastoon. No eihän siitä nyt ole kysymys, kun todetaan terrorismia. Minusta meidän täytyy juuri tässä olla hyvin tiukkoja. Tietosuoja. Tästäkin voidaan keskustella, aivan kuten edustaja Lichtenberger totesi. Varsinkin tuo tietojen säilytysaika. Siitä on paljon erilaisia näkemyksiä. Mutta uskoakseni asia tässä kohdin, ja huomasin kaksi kohtaa. Yksi puhuu siitä, että depersonalisoidaan tätä tietoa ja toinen, että tehdään se anonyymiksi. Ja onko sinne nyt kyseessä sitten sama asia vai ei? Sorry. Ja äh, tästä asiasta täytyy keskustella siis lisää. Sillä aivan kuten totesin, me emme voi käyttää tätä aivan eristyksissä suhteessa muihin sopimuksiin, vaan täytyy katsoa, millä tavalla se voidaan nivouttaa yhteen niihin muihin sopimuksiin, joita nyt on joko tulossa tai josta on jo sovittu. Kanadan valtuuskunnan kanssa olen paljon käsitellyt EU- ja Kanadan välistä sopimusta ja meillä näyttää olevan oikein hyvä historia siinä, että voitaisiin ehkä katsoa sitä ja toistella sitä sitten eurooppalaisessa sopimuksessa. Ehkäpä kaikkein suurin kiistanalainen kysymys koskee liitettä Olen huolissani, kuten useimmat, siitä, miten monta kenttää tuossa liitteessä on. Ja aivan kuten edellinen puhuja totesi, siellä on joitakin kohteita ehdottomasti tarvitaan, jota ilman ei voida olla. Mutta halusin keskittyä erityisesti yhteen erityisalueeseen, jossa uskoakseni voi olla jotain epämääräisyyttä. Ja sitä kohtaa täytyy selventää, sillä yksi niistä kentistä, joka täytyy täyttää, koskee noita kanta-asiakaskorttinumeroita. Se ei ole suinkaan relevanttia, mutta sen sijaan se, mihin määränpäähän usein lennetään, on tärkeä tieto. Kysymys on siitä, että katsotaan, mihin ihmiset matkustavat säännöllisesti ja saattaako se aiheuttaa epäilyksiä vai ei, mutta kanta-asiakastiedothan ovat aivan yhdentekeviä. Onko edustaja Lichtenberger sitten Austrian Airlines vai Lufthansan ohjelman jäsen, niin se nyt on ihan yhden tekevä. Mä hän tietysti usein käy Brysselissä, mutta tuskin pahan nyt edustaa mitään terroristiuhkaa. Eli tähän juuri pyrin. Tarvitsemme tiukkoja määritelmiä ja sitä täytyy työstää ennen kuin sitten mennään eteenpäin mihinkään lopullisiin päätöksiin. Kiitoksia puheenjohtaja. Thanks. Puheenjohtaja. Kiitoksia. Täällä on vielä valtava luettelo puhujia. Kolicek seuraavana. Děkuji. myslím, že všichni... Kiitos. Minä olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentin jäsenet kaikki ovat yhtä epäiltyjä terroristeina, koska niin usein matkustavat ja aina tiettyihin kohteisiin nojaa vakavasti puhuen tietosuoja ja sitten yhtäältä vapauksien suojeleminen tai sitten kun vastapainona on terrorismin torjuntaa. Meidän täytyy miettiä tätä monesta näkökulmasta. On ollut puhetta nesteen kuljettamisesta, käsimarkkinatavarasta. Usein olen miettinyt tätä, miksi me emme mietti Entäpä metroissa matkustajatiedot tai muissa yhteyksissä, koska sielläkin terrorin uhka on suuri. Sielläkin on kyse tietosuojasta. Jokaisen valtiolla on jokin taho tietosuojaa varten. Ja tuskinpa se olisi kovin ihastunut näkiessään, että on olemassa tällainen tietovuotomahdollisuus, mutta olen aivan samaa mieltä Rova Chikaun kanssa – hän on tehnyt nimittäin tarkistuksia ja mielestäni menevät hyvään suuntaan. Vielä sanoisin myös, että arvostan kovasti työtä, jota kollegamme Lichtenberger on tehnyt. Olen aivan vakuuttunut, että aikanaan kompromissi ei välttämättä ole kovin tehokas, mutta ainakin rajoittava. Kiitos. Thank you. Kiitos, Rikke. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän Rova Lichtenbergeriä tästä työstä. Minulla on monia kommentteja siitä. Ensimmäinen niistä on sellainen, että eri, suuri osa tarkistuksista, erityisesti esittelijän niistä, täällä otetaan terrorismi mukaan, mutta ei järjestäytynyttä rikollisuutta. Tämä huolestuttaa minua, koska näitä ei voida tänään, tänä nykyisin erottaa toisistaan. Tässähän molemmat kietoutuvat eh, toisiinsa sillä tavalla paitsi rahallisesti myös muutenkin. Usein on kysymys samasta asiasta, joten tällä tavalla näitä tietoja on vaikea toisistaan erottaa. Minun mielestäni täytyisi olla eh, tehokas, mitä tulee turvallisuuskysymyksiin. No sitten push-pull-kysymykseen. Minun mielestäni tämä ei vaikuta turvallisuuteen – siis tietoturvallisuuteen, koska siellähän on lähettäjä, vastaanottaja ja tietty piiri, jossa näitä tietoja toimitetaan, eli tällaista tietoturvaa ongelmaa ei ole. No jos minä puolustan pull-linjaa, mutta jos te olette pushin puolella, niin silloinhan vastuu siirtyy liikenteen toimijoille. Se ei ole mikään tavallinen toimintatapa. Jos liikennöitsijät haluavat tehdä toimia push-tyyppisesti, niin he voivat sen tehdä, mutta, mutta e, täytyy muistaa, että tässä push-asiassa on monenlaisia ongelmia. Se pushia ei voida siis pakottaa liikennöitsijöille e, kustannussyistä ja vastuusyistä. Mm, eräät puhujat täällä puhuivatkin näistä transit-tapauksista. Tätä ei voida kovin eh, hyvin säädellä, koska silloin tulee täysin hallitsematonta lainsäädäntöä. Sitten nämä on aivan yliammuttua tällainen, että ilma-aluksia sitten lähdettäisiin takavarikoimaan, mikäli velvoitteita ei noudateta. Ei. No sitten vielä viimeinen kysymys, että voimmeko nyt tehdä kompromisseja vielä tässä päiväinen äänestys, äänestystä? Me voimme, jos mahdollista varjoesittelijöiden kanssa keskustella. Useinhan he eivät ole omassa ryhmässään pystyneet keskustelematta, mutta tässä on todella vähän aikaa. Minä uskon, että valmistajille tulee todella suuria vaikeuksia. Maisna. Rouva Maisna. Kiitos. Täällä puhuttiin 209 219 tarkistusta, vaikka on yksi lausunto. No tämä on sellainen asia, joka todellakin kiinnostaa meidän valiokuntaamme. Kaikki se, mitä Libe pitää terrorismin vastaisena taisteluna, niin on hyvä, että me emme ole kaikkia ottaneet mukaan tähän. Mitä lentokenttien turvallisuuteen tulee, meidän täytyy siinä kohdin miettiä, että miten Eh, miten liikenteeseen eh, liittyy vaarat. Ja eh, sitten nämä PNRn käsittelyt lentoyhtiöissä. Me olemme aivan loogisesti tässä toimineet ja Paskualelle sanoisin, että meidän täytyy nyt keskittyä liikennekysymyksiin ja normaaliin toiminta-aikoihin. Push on parempi kuin pull, aivan kuten Lichtenbergenkin sanoi. Tästähän meillä on yhteisymmärrys, eikä tätä tarvitse mitenkään kyseenalaistaa. Mitä sitten tulee tietojen tallentamiseen ja mm, eihän bodyskannereiden tietoja tarvitse ollenkaan käydä säästämään. Tässä täytyy myöskin miettiä, että miten pitkä tallennusaika ylipäänsä olisi. Määritelmiin täällä valmistelijakin sanoi, että kun puhutaan äh, huumekaupasta, ihmiskaupasta, äh, asekaupasta, se on kaikki tietenkin järjestäytynyttä rikollisuutta. Ja hyvin äh, vaikea on terrorismia ja kansainvälistä kansa, järjestäytynyttä kriminaalisuutta erottaa toisistaan. Minua kiinnostaa, miltä eh, kompromissit näyttävät. Täällä on muutama vaikea kohta. Hyvä lausunto on kuitenkin tästä tulossa. Mr. Parker. Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte zwei... Kiitos. Kaksi asiaa myönteistä ottaa esiin ja sitten kaksi kritisoitavaa kohtaa. Ensin nämä positiiviset myönteiset asiat. On hyvin tärkeää, Eh, muistaa se, että lentoyhtiöt eh, eivät eh, voi, niitä ei voida, voida asettaa vastuuseen kaikesta. Miten sitten PNR-tietojen antaminen kolmansille maille? Tässähän täytyy tietenkin noudattaa turvallisuuskriteerejä. Tällainen voidaan toteuttaa vain, jos se tietoturvan suoja on samanlainen toisella puolella. Mikä on vaikeaa mielestäni on se, että se, että tässä nyt rajoitetaan tätä instrumenttia, ja se ei ole mikään helppo asia. Tässä on ikään kuin instrumenttia rajoitettu puoleen entisestään. Ja se, minkä me nyt haluamme tämän välineen käyttöömme, ja joka koskee kansalaisten liikenteen turvallisuutta, niin, niin tässä, eh, jos siis ei ole mitään syytä eh, tätä nyt käydä rajoittamaan niin, että terrorismi ja kansainvälinen rikollisuus jäävät sen ulkopuolelle, koska tällä tavallahan se koko direktiivi vaarantuisi. Me tiedämme kaikki, että valiokunnassa, Libe-valiokunnassa olemme tehneet työtä ja me olemme pyrkineet eh, terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden välisen rajanvedon poistamiseen, koska reaalitilannehan ne on sellainen. Toinen, mikä minä, minua tässä huolestuttaa, on, että ehdotetaan määräaikoja. Ja sellaisia lyhentämisiä, jotka ovat aivan epärealistisia. Jos tietoja analysointiin tarvitaan, ja jos vertailuja tehdään myöhemmässä vaiheessa, niin eihän ole mitään järkeä sitä, että mitä järkeä siinä, että vaivalloisesti kerätään paljon tietoa ja sitten ne vain tuhotaan. Meidän täytyy tietää, kuinka kauan tällaista terrorismitoimintaa on rakenneltu. Ehdotus 30 päivästä vastaisi e, vastaa sellaista e, tilannetta, jossa direktiivi olisi täysin hyödytön. Eli kyllä meillä paljon pitemmät e, tallennusajat, säilytysajat pitäisi olla. Ja tietenkin täytyy ottaa tietosuojakysymykset mukaan, mutta aivan realistinen tallennusaika täytyy olla. Kiitoksia edustaja Fossy. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Lichtenbergerille Anteeksi, että puolet teidän kommentista meni ohi tänä iltapäivänä. Haluan tukea erityisesti hyvän kollegani Bradburnin kommentteja, enkä aio niitä kaikkia kerrata, mutta tässä on kaksi kolme aluetta, jotka muut kollegat ovat myöskin ottaneet esille, että täytyy pohtia lisää. Tässä kaikkein tärkein asema on terrorismin torjunnalla. Ja meidän täytyy tietysti tehdä sen suhteen paljon erilaisia toimia, jotta voidaan pyrkiä estämään terroristien pahat tarkoitusperät. Haluan vain todeta sen, että meillä on ollut erittäin mielenkiintoinen vierailu yhdistyneen kuningaskunnan virastoihin, jotka käsittävät kaikkea tätä. Ja täytyy kyllä todeta, että Sophie Innetfeldt tuli paikalle. Hänhän on kansas vapauksien valiokunnassa tässä asiassa ollut erittäin perehtynyt. Ja meillä oli korkean tason tapaamisia henkilöiden kanssa, jotka käsittelevät kaikkia näitä asioita. Tietosuoja, mitä tietojen kanssa tehdään, miten kauan tietoja tarvitsee säilyttää ja kaikki tällaiset asiat ovat mielenkiintoisia. Ja kun tietoja henkilö tarvitsi tarkastella lisää, niin hyvin harva ihminen sai siihen luvan. Eli kysymys on varmaankin siitä järjestelmästä ja rakenteista ja virastoista, millä tavalla ne toimivat. Haluaisin tukea kollega Perkisin juuri mainitsemaan kysymystä tietojen säilytyksestä. Onko sitten kysymys siitä, että on tiukka määräaika? Siellä sanottiin aivan selvästi, että päätavoitteena on terrorismi, mutta ei voi jättää huomiota vakavia rikoksia – kaiken näköistä huumea ja ihmiskauppaa käyvää ihmisiä, joista me yritämme päästä eroon. Ja siellä saatiin jännitettyä ihmisiä, joiden jahtaamisen on kuin neljä viisi vuotta, että heidät saatiin oikeuden eteen. Minä en tiedä, mikä oikea aikaraja on. En minä ole mikään tiedustelupalveluasiantuntija, mutta minusta meidän täytyy olla ehdottoman varovaisia sen suhteen, että kaiken tuon tiedustelun hankkiminen, tiedustelutiedon hankkiminen on erittäin kallista. Luotammeko niihin, jotka työskentelevät näissä virastossa jäsenvaltioissa, että käyttävät harkintavartaansa sen suhteen, että täytyykö tietoa säilyttää pidemmän aikaa vai ei? Ja minun mielestäni meidän täytyy olla varovaisia sen suhteen, miten näin tehdään. En näe miksi nenä leikataan irti ja kasvot säilytetään, kuten meillä päin sanotaan. Mutta mielestäni siis Lichtenbergerin lähestymistapa sopii tässä suhteessa hyvin. Ennen kaikkea haluaisin todeta, että nämä niin sanotut tavanomaiset määränpäät, ei kysymys ole todellakaan mistään kanta-asiakkuudesta. Kyllähän se varmasti näkyy tuolla järjestelmissä, jos henkilö jatkuvasti lentelee tiettyjen paikkojen välillä. Ja luonnollisesti me tu- tuemme sitä, että meidän etujemme ajetaan parhaalla mahdollisella tavalla, joten kaiken kaikkea, ennen kaikkea, ennen kaikkea nämä asiat ovat tulleet hyvin esille, mutta muutama asia on, jotka eivät ole selviä. Joten eiköhän tässä nyt vielä päästä sellaisen lopputulokseen, joka kaikille voi sopia. Kiitos puheenjohtaja. Niin, äänestys on marraskuussa, sanoo puheenjohtaja edustaja Higgins. Kiitoksia. Kuten muut ovat kiittäneet Lichtenberg, minäkin kiitän erinomaisesta asiakirjasta. Se on hyödyllinen keskustelun pohjaksi, mutta siellä on kuitenkin aika paljon avoimia kysymyksiä, joita pitää vielä yksityiskohtaisemmin tarkastella, jos se mukaan tämän myllyn läpi pitäisi mennä. Me olemme muistanemme hyvin viime kuussa 11. syyskuuta. Muistopäivä oli viime viikolla siis 10 päivää 7. heinäkuuta 2005 pommitettiin metrossa Lontoossa, siellä kuoli 52, Madrid 181 kuoli ja sitten maaliskuun päivä, maaliskuun 11. päivä myös juuri ennen vaaleja Espanjassa. Siis kun puhutaan paniikkireaktiosta, kuulin sellaisen sanan, mutta, mutta oikeastaan niitä saattaa tulla vastaan koska tahansa. Meillä kyllä on tietosuojaa, tieton säilytystä nytkin. Mutta haluaisin vain nähdä, onko sellaista näyttöä väärinkäytöstä nykyjärjestelmässä. Onko väärinkäytöksiä ollut näissä tiedoissa? Minun käsitykseni pelkoon, eli ajatuksen, että se voisi tapahtua, voi sattua, mutta nyt ei ole mitään näyttöä siitä, että tapahtuisi väärinkäytöksiä on kyse fanaatikoista. Olemme tekemisissä ihmisten kanssa, joilla ei ole minkäänlaista omaa tuntua tai käsitystä oikeasta ja väärästä, ja itsemurhaa pommittajia, jotka aivopesty ja niin päin pois. Ei se ole minnekään kadonnut se. Siksi meidän täytyy ehdottomasti varmistaa, ettei tässä höllennetä käsityksissämme hyvästä ja huonosta. Minun maassani meillä oli 30 vuotta jatkuvaa taistelua ihmisiä tapettiin granaatein, autopommeja, ties millään. Ja jos ajatellaan kansainvälistä terrorismia, niin se on vielä kammottavampaa. Tiedän, että on yritetty epäilyjäkin aikaisemmin, kuten nytkin, ajatellen, miten hoidetaan terrorismia, että olisi eurooppalainen suunnitelma. Mutta nyt on tunnustettava, että kyse on nyt koko maapallosta, on liik- lentoliikenteestä, kaikista liikenteen muodoista. Siellä ei ole mitään kansainvälisiä rajoja olemassa, eli yhteistyötä on tehtävä muidenkin maiden kanssa, Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kanssa. USA on säilyttänyt tätä jo näitä tietoja jopa 50 vuotta. Rikeen tarkistuksen palaisin olen samaa mieltä herra Pirkkerin kanssa, että jos näin kallista tietoa kasataan – niin kyllä minulle sopii, että sitä käytetään muihinkin rikoksiin. Tässä on perusteluita petosten kohdalla esimerkiksi. Voi olla kyse, että se on vähäisempi rikos joissakin tapauksissa, mutta suuri osa petoksista ovat merkittäviä. Katsotaanpa vain Iraa meidän maassamme ja kuinka paljon siellä yön yli keräävään melkein 10 miljoonaa jostain pankista. Jos tämä tyyppistä tietoa on käytettävissä, järjestelmissä, niin en minä ymmärrä, miksei voitaisi sitten tätä käyttää minkä tahansa tyyppisissä rikoksissa. Pitää mielessä kuitenkin kansalaisvapaudet. Sitten viiden vuoden säilytysaika olen samaa mieltä tähän liittyen. Aivan naurettavaa. En tässä haluta nyt säröääniä tähän tuoda, mutta kun tieto kerran on kerätty ja sitten heitetään laidan yli, niin se on ihan hölynpölyä ja semmoista voi hyväksyä. Hyvä asiakirja keskustelupohjaksi, mutta tästä täytyy ratkaista vielä tärkeitä kysymyksiä. Ja kun kerran on puhe nimenomaan ihmishengestä, kiitos puheenjohtaja. Ja sitten komission edustaja saa seuraavaksi puheenvuoron. Kiitoksia. Mietintö ja tarkistukset pitkälti muokkaavat komission ehdotusta, joten, joten ei varmaankaan tule yllätyksenä se, että voimme tukea suurinta osaa niistä. Ensinnäkin tämä tavoitteen rajoittaminen – terrorismi. Se sopii teille kaikille, että sisällytetään vakavat rikokset. Kaikki eivät ole sitä mieltä, että ne tulisi lukea mukaan. Ensinnäkin haluaisin tote- todeta, että ei saa hämääntyä siitä, että eurooppaista pidätysmääräystä voidaan käyttää myös pienempiin rikoksiin. Siinä rajana on yhden vuoden vanka- vankeusrangaistus. Nyt ehdotamme kolmen vuoden rajaa. Se on huomattava ero siihen, mitä eurooppalaisessa pidätysmääräyksessä on. Eli mitään polkupyörävarkauksia tässä ei ole kyse, kyseessä, se on varmasti ihan selvää. Toiseksi vakavarikoksen määritelmä. Anteeksi? This definition of, um, of uh, the list of the European arrest warrant crimes plus the threshold of three years is one used in... Sitten tämä kolmen vuoden äh, Um, Aikaraja on sellainen, jota käytetään useimmissa ehdotuksissa, jotka tulevat komissiolta ja jota tekin olette hyväksyneet. Esimerkiksi se löytyy VIS-päätöksistä, SISstä, niin sanotusta ruotsalaista aloitteesta, joka koskee tiedustelutietojen vaihtoa. Joka ikisessä välineessä. Miksi? Siksi, että Meillä täytyy olla johdonmukaisuutta sen suhteen, mitä poliisi ja oikeusyhteistyö Euroopan unionissa merkitsee. Meillä täytyy olla oikeusvarmuus sen suhteen, mitä sisällytetään ja mitä ei. Ja laivallantoviranomaisten jäsenvaltiossa. Heillä pitäisi olla tieto siitä, missä rikoksissa voivat tehdä yhteistyötä kollegoiden kanssa muissa jäsenvaltioissa. Ja tämä voidaan tehdä silloin, kun tällaista Tällainen tieto on olemassa. Sen lisäksi olemme keränneet paljon todisteita jäsenvaltioista ja kolmansista valtioista sen suhteen, mitä hyötyä PNRstä todellakin on. Ja se on määrävä tekijä, kun ratkaistaan kaikki nämä vakavat rikokset, joita ehdotamme sisällytettäväksi tähän ehdotukseemme. Olemme Libevaliokunnan kanssa esittelijän ja varjostelijoiden kanssa kokoontuneet ja olemme esittäneet todisteita siitä, miten hyödyllistä vakavirikosten sisällyttäminen tähän on ja saattaa olla, että meillä on sitten seuraava kokous, jossa myös teidän valiokuntanne jäsenet voivat tulla mukaan. Edustaja Innetfeldt valmistelee näitä kokouksia. No sitten niin, edelleen tuosta tavoiterajaamisesta siinä suhteessa kehottaisimme teitä säilyttämään komission ehdottamat rajoitteet. Tämä liittyy myös niihin tarkistuksiin, jotka esitettiin artiklasta 4 siitä, miten tietoja tulisi käsitellä. Tämä artikla esittää sen, millä tavalla PNR käytetään. Jotkut tarkistukset pyrkivät siihen, että estetään reaaliaikainen tiedon käyttö, mikä tietysti huomattavasti vähentäisi tämän välineen tehokkuutta ja hyödyllisyyttä. Ja näin jälleen kerran haluaisimme kehottaa teitä pitäytymään komission ehdotuksessa. Toinen aihe, tämä push-kysymys. Olemme samaa mieltä siinä, sen tulisi olla pelkästään push. Näin olemme ehdotuksena sanoneet, että me ei mitään poikkeuksia tähän Matkustajien oikeudet. Olemme sisällyttäneet tähän kaikki matkustajien oikeudet, kansalaisten oikeudet sellaisena kuin ne löytyvät näistä Euroopan unionin tietoturvavälineistä. Eli kaikilla matkustajilla on oikeus nähdä omaa tietoaan, korjata sitä, ähm, vaatia sitä korjattavaksi oikeusteitse. Eli kaikki nämä korjaavat välineet ovat olemassa mikä tieto sitten pitäisi sisällyttää ja liitekysymys. Euroopan unioni on juuri allekirjoittanut sopimuksen Australian kanssa. Se koskee PNR-tietojen vaihtoa, jossa tämä tietoluettelo on identtinen. Piakkoin allekirjoitamme myös sopimukset Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa, jossa tämä tietoluettelo on myöskin samankaltainen Olemme IATan kanssa ja ICAON kanssa myös neuvotteluissa, jotta voisimme harmonisoida nämä luettelot kansainvälisesti katsoen. Siinä olisi kaksi suurta etua. Se johtaisi yhteisen viestintäformaattiin, jonka avulla viesti voidaan välittää lisäksi. Lentoyhtiöiden on paljon halvempi lähettää tätä tietoa ja harmonisoidaan voidaan silloin kansainvälisellä tasolla. Siitä syystä Euroopan unionilla on, Euroopan unionin intressien mukaista on säilyttää harmonisoitu luettelo liitteessä ja säilyttää samankaltainen lista Euroopassa ja sen kansainvälisessä suhteessa. Tieton säilytysaika. Tässä on paljon erilaisia näkemyksiä. Kohta, jota haluaisin korostaa ja vastata edustaja Tsikaulle tietojen säilytyskysymyksessä. Me olemme tietoisia siitä, ja kyseessä on tärkeä tuomio. Televiestintätietojen säilytys on aivan eri asia kuin PNR-tietojen säilyttäminen. Televiestintä tietojen määrä, joka syntyy, kun esimerkiksi minä soitan päivittäin, käytän sähköpostia ja internettiä, on päivittäin enemmän kuin mitä ehdin PNR-tietoja kasata koko elinaikana, niin on olemassa syy sillä, miksi jo EUn e- e- alkuperäislainsäädännössä sanottiin kuudesta kuukaudesta kahteen vuoteen televiestintätiedoista PNRssä kuitenkin tilanne on aivan toinen. Säilytysaika kolme 10 päivää, 6 kuukautta, 2 vuotta. Vaikea sanoa, mitä matkustajat tekee, mitkä ovat ihmiskauppasuuntaukset ja niin edelleen. Ei sitä pysty mitään sanomaan. Ja minäkin olen yrityksen, lentoyhtiön kanta-asiakas, mutta ei sekään liity mitenkään tähän Ja miksi sanottiin viisi vuotta? Tähän ei ole mitään matemaattista kaavaa, mutta pyrimme pitäytymään tällaista harmonisoidussa lähestymistavassa. Ja kaikki muut poliisiyhteistyön välineet ehdottavat viiden vuoden ajanjaksoa. Ja tietysti on olemassa myöskin sitten tiedustelupalveluun liittyviä sääntöjä, miksi viisi vuotta valitaan. Taidanpa lopettaa tähän. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Haluatko nyt kolmessa minuutissa tehdä minuutin? exactly, but I... No ei nyt ihan tarkkaan, mutta yritän mahdollisimman hyvin noudattaa. Niin, tänään, täällähän tuli hyvin paljon kysymyksiä minulle. Tästä ei äänestetä huomenna, se on aivan selvää, joten meillä on aikaa keskustella asioista. Toinen asia on se, että mielestäni vakavat eh, rikokset, eh, niihin, niiden torjuntaan päästään kohdennetuimmilla välineillä. Niin, anteeksi, kun minä tässä englantia kuuntelin, niin automaattisesti sitä rupesin puhumaankin. Eli yksi asia tässä nyt eh, vain tuli mieleeni vasta-argumenttina. Meidän täytyisi ottaa kaikki mahdollinen mukaan. Eräissä Euroopan maissa, keski euroopassa on sellaista kokemusta, e, miten tietoja voidaan käyttää väärin, jos ne vääränlaisen hallituksen käsiin joutuvat. Me olemme tämän kokeneet ja se on todisteena. Euroopassa tietosuojasta on keskusteltava eri tavalla kuin esimerkiksi USAssa, koska meillä on tämä historiallinen kokemus, joka on otettava huomioon. Ja se oli tällainen varoituslaukaus, ikään kuin me tiedämme, mitä diktatorisissa valtioissa on tehty, joten siksi olemme näin varovaisia. Ja nyt sinä tulenkin sitten tähän vakavan rikollisuuden käsitteeseen. Meillä on määrittelyongelma, joka on todella vakava. Itävallassa meillä esimerkiksi on eläinten suojelijoita, jotka ovat joutuneet oikeuden eteen terrorismista. Es, siinä on hyvin laaja käsite terrorismista ja, ja se on nyt se syy, miksi minun mielestäni, tai miksi haluan oikeusvarmuutta Enkä halua, että Eli silloin kun, jos on todella perusteltua syytä olettaa tällaista, niin, niin tieto on kyllä saatavilla. Eli kyllä tiedustelupalvelun ja PNRn välillä täytyy olla ero, mitä tietoa saadaan esille. Jos PNR-järjestelmässä on tietoja ja, ja jos siellä olisi näitä rajoitteita, niin No, tämä on tällainen pohja, jolta mielelläni, mielelläni keskustelen. Minä olen puolittaisharmonisoinnin kannalla, mutta juuri niissä kohdissa, missä eh, se on asiallista. Tämä poleminen viittaus vakavaan rikollisuuteen. Minä en haluaisi tällaisen polemiseen ilmaisuun lähteä. Mutta kuten sanottua, jos nyt onnistumme terrorismin ulkopuolella saada puolittaisia määritelmiä sillä tavalla, että oikeusvarmuus toteutuu, niin niistä me voimme keskustella – hyvin tärkeä Euroopan unionin periaate, jota meidän on puolustettava mielestäni. Meidän täytyy aina muistaa, että nämä tiedot siirretään eteenpäin, ne menevät USAhan, Kiinaan, aivan minne vain, aina kun meillä on sopimustietojen välittämisestä. Kaikkien täytyy aina muistaa tämä, kun kysymyksestä keskustellaan. Kuten sanoin, ne henkilöt, jotka eniten näitä tai pääasiassa näitä tarkistuksia tekivät, heidän kanssaan keskustelen asioista ja luultavasti tässä äänestyksiinkin joudutaan. Thank you. Kiitoksia. Näin päätämme tämän keskustelun. Se oli itse asiassa pidempi kuin tuo rautatiekeskustelu. Seuraava kohta esityslistalla on Euroopan unionin avaruusstrategia. Edustaja Sazada, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin esittää ensinnäkin lämpimät kiitokset varjosittelijoiden tekemästään työstä. Myös muillekin jäsenille, jotka ovat tehneet tarkistuksia tai olleet minun yhteydessä niin että olemme voineet keskustella tästä EUn Euro, Euroopan unionin avaruusstrategiasta, joka hyödyttäisi kanssa. Kiitos Rova Tsikaulle, että hän on kiinnittänyt minun huomioni myös Egnosen toimintaan myös Euroopan parlamentissa. Tiedämme, että järjestelmä ei ole välttämättä ole riittävän tehokas. Kiitos todellakin näistä hyvistä ajatuksista, että myös edustajat huomioitiin Egnosin kohdalla. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä sesarjärjestelmänkin kannalta. Rova Lichtenbergille myös kiitokset ympäristökommenteista. Mielestäni liikenne kysymys voisi olla myös tällainen harma alue, missä tapahtuu saastumista. Siksi navigointijärjestelmiäkin täytyy miettiä, että ne ovat läpinäkyviä. Täytyy ajatella myös rahoitusta, että se on läpinäkyvä. Kiitoksia Rob Fosterille. Siitä hän on minun huomiotani kiinnittänyt myös näihin kytköksiin, joita on avaruusjärjestelmien ja muiden järjestelmien kesken. Jos ajatellaan jäsenvaltioiden sitoutumista avaruustuotteisiin, niin tämä on äärimmäisen tärkeää. Tässäkin Cesar voidaan ottaa esille. Neljänneksi olen iloinen siitä, että muutama Parlamentin jäsen on päässyt yksimielisyyteen kompromisseista, varsinkin ajatellen tässä kompromissi ykköstä, niin että voidaan GMS-järjestelmän vakiinnuttaa. Se on tärkeä ohjelma, jota ei saa unohtaa. Kiitoksia Rova de Verakille ja muillekin jäsenille, jotka ovat ottaneet esille sen, että Euroopan unioni tarvitsee vapaan pääsyn avaruuteen siis näihin järjestelmiin, joiden myötä saadaan infrastruktuurit. Me olemme ottaneet tämän esille kakkoskompromississa. Hyvät ja herrat, usein emme tajua, että avaruus tai avaruudessa tapahtuvat toimet ja hankkeet ovat hyvin tärkeä osa meidän yhteiskuntiamme ja talouttamme. Avaruustuotteista voisivat hyötyä monet alat, muun muassa liikenne. Olen iloinen, että olen tässä valmistelijana. Haluaisin kiittää kaikkia tuesta. Kiitos. Kiitoksia edustaja Tikau. Kiitos. Haluaisin minäkin vuorollani kiittää edustaja Sasadata avoimuudesta ja yhteistyöstä. Ihan lyhyesti. On tärkeää, vielä eteenpäin Egnosia ja Galileo. siviili sivi, ja CESAR-järjestelmää. Nämä hankkeet ovat erittäin tärkeitä ja niiden avulla voidaan mahdollistaa myös pienille lentokentille laskeutuminen niiltä nouseminen. EGNOS-järjestelmä pitää laajentaa Euroopan itä- ja eteläosiin ja jonkin esittää tarkistuk, suullisen tarkistuksen tässä suhteessa, jotta voitaisiin ottaa huomioon Euroopan unionin ne alueet, joissa EGNOS-järjestelmä ei toimi riittävän hyvin. On tärkeää, että GMS-ohjelmaa rahoitetaan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Ja olenkin luonnossot kompromissia tässä suhteessa. Meidän täytyy myöskin korostaa kansainvälisen yhteistyön roolia avaruuspolitiikassa. Olen myös sitä mieltä, että kun tarkastellaan avaruudessa tapahtunutta viimeaikaista kehitystä, ja koska avaruudessa on saastetta, meidän täytyy pyrkiä löytymään ratkaisut näihin ongelmiin. Meidän täytyy myös huolehtia toisista asioista, kuljetuksesta Silloin kun on kysymys ähm, avaruusluotaimista, jotka käyvät avaruusasemilla. Kohta kuusi. Pyydän kohta kohdalta äänestystä, koska meidän täytyy investoida yhä enemmän avaruuspolitiikkaan, mutta emme hyväksy sitä, että todetaan, että Euroopan unionin Euroopan unionin edesauttamasta kielteistä suuntausta. Siitä syystä haluamme korva, korjata tuon tarkistuksen sisällön. No niin, nyt yritetään puhua mahdollisimman lyhyesti, koska päivä on päättymässä. Edustaja Maisner. Ähm, Kiitos. Minä en ole mitään tarkistuksia tehnyt, vaikka olen varjoesittelijä. Minä olin aivan samoilla linjoilla kuin valmistelija, eikä siinä ollut mitään lisättävää. Täytyy kuitenkin myöntää, että jotkut tarkistukset olisin tehnyt toisella tavalla, olisin vähän laajentanut niitä. Minä voin niitä tukea. Mutta kuitenkin on niin, että erät tarkistus 5, 6, 7, 22, ne eivät liity, eivät ole sellaisia jotka liittyisivät liikenteeseen ja mikä tähän kuuluu ja mikä ei sitten täytyisi miettiä. No tietenkin tämä avaruusasia on, on iso asia ja minun mielestäni me voimme äänestyksessä huomenna todistaa, että olemme liberaaleja. Meille tulee vapaa äänestys. Lichtenberger ei ole enää paikalla. Hän on ehkä nähnyt vähän eri tavalla tämän asian. Eh, tässä on tietenkin pääpainoalueena tällainen saastumisnäkemys, mutta onhan siellä muitakin prioriteetteja. Joitakin asioita on, eh, joista pitää puhua. Mutta yleisesti ottaen tämä on hyvä. Minä olen hyvin lyhyesti puhunut. On erittäin tärkeää, että lausunto on laadittu eh, ja se kertoo siitä, kuinka tärkeä avaruusliikenne on liikenneasioille yleisesti. Edustaja Foster. Thanks, Chairman. Thank- Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset Sassada kattavasta keskustelusta ja lausunnosta. Ainakin meidän kannaltamme en käy kaikkia läpi, mutta mekin lähinnä keskitymme nimenomaan tähän high-tech puoleen moni jäsenvaltio on paljon mukana tässä tekniikassa. Se liittyy paljon liikenteeseenkin muiden lisäksi. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että se saa tukea. Siksi mitä ilmeisimmin minä teinkin tällaisen tarkistuksen tukien Galileota, Ignosia, GMS ja Cesariakin. Meissner on oikeassa. Tarvitaan tasapainoa se, että Cesar mainitaan liikennevaliokunnassa, tarkoittaa sitä, että kun Cesar toteutuu, niin automaattisesti se mukaan leikkaisi ruuhkia, koska se muuttuu tehokkaammaksi. Tässä tarvitaan tasapainoa kyllä, mikä on puhtaasti ympäristöpuolta, niin että keskitytään olennaiseen. Kompromisseista muutama sana, aika mutkikkaita ja runsassanaisia, mutta ei siinä se suurempia ongelmia minun mielestäni ole. Useimmat tarkistukset saavat varmasti tukea ECRltä. Yksi kysymys kuitenkin kakkostarkistuksessa Rova Lichtenbergiltä. Miten rahoitetaan näitä yhteistyötä siviili- ja, ja sotilaspuolen puolien keskestä? viisi veisasi siitä, jos joku hallitus haluaa maksaa tästä kaikesta, niin ihan hyödyllistä meille. Aina tässä rahaa kerätään komission Ah, kautta mistä sitten tuleekin. En oikeastaan pidä tätä millään tavalla ongelmana. Jos jäsenvaltiot haluavat tähän rahaa lykätä, niin rahoitus on monimutkaista kuitenkin. Meidän täytyy varmistaa, että sitä on tarjolla. En oikein tätä nyt tajua kauhean hyvin. Mutta muuten, kiitos valmistelija. Tämän taivas Tervetuloa puheenjohtaja, todellakin iloinen tästä, tästä päästään eteenpäin varmasti. To maintain and, and build on the infrastructure we've got. And um, it's extremely... Tämä voidaan jatkaa. Erittäin tärkeää, ei pelkästään liikenteelle, vaan muillekin. Kiitoksia. Mr. Kolicek. Děkuji, pane předsedající. Abych chtěl... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää Puolan kollegani koska tämä teksti on mielenkiintoinen, tiivis. Ja haluaisin muistuttaa, että seitsemännessä puiteohjelmassa, kun keskustelimme näistä asiasta, olin esittelijänä ja totesin, että nimenomaan avaruuspuoli ja ilmailu ovat merkittäviä menestyksen kannalta. Ja Tämä Lichtenbergerin esittämä kysymys siviili- ja sotilaallisten kustannusten jakamisen välillä on asia kuuluva. Kun katsotaan tarkastusta 19, niin en usko, että Andreas on tässä vakavalla mielellä liikkeellä. Kollega, joka puhui ennen minua, totesi, että yhtäältä on saastetta ja toisaalta tekniikan edistyminen toisella puolella. Mutta me emme voi olla yksin, emmekä eristäytyneinä, koska maailmassa on ainakin kymmenen maata, jotka lähettävät aluksia avaruuteen. On tärkeää, että mekin voimme tähän osallistua. Ja siitä syystä Euroopan unionilla täytyy tässä olla oma roolinsa. Meidän täytyy toimia tiukasti emme me tässä muiden eduksi toimi. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Sasadaa tästä lausunnosta. Ennen kaikkea minusta on hyvin keskeistä, että tänne voidaan ottaa tarkistukset, jotka palauttavat mieleen sen, että avaruusstrategia tällä haava törmäävät ongelmiin, ainakin rahoituksessa, jopa 2013kin vielä Siksi me tarvitsemme, jotta se jatkuisi, varsinkin ajatellaan tämmöistä politiikkaa ylipäätään. Jos Kiina varoja viedään, niin ei sitä pelkästään estetä, vaan mennään taaksepäin jopa. Siksi minä vetoaisin valmistelijana ryhmien, että tulee riittävästi tarkistuksia tämän ongelman ratkaisemiseksi. Ja varmasti muistetaan myös rahoituksen merkitys. Se, mitä Rova Meissner totesi Lichtenbergistä, minä muistuttaisin, että Tulusissa me osoitimme, että kun ajatellaan avaruusstrategioita, niin siellä voidaan helpottaa paljon ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi, olisi helpottanut ongelmia Islannin tulivuoren purkautumisen kanssa. Kiitoksia kovasti. Mr. Gonzalez for the Commission. Äh, Gonzales komissiosta. Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Me tuemme niitä kommentteja ja tarkistuksia, joita on esitetty. Yksi asia on tärkeä, jota olemme korostaneet. Se koskee GMES-asiaa. Komissio on selkeästi erotellut GMES ja Galileon toisistaan. Komission ehdotukset seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi ovat olemassa ja tiedämme, että tämä valiokunta on tietyn päätöksen siinä suhteessa tehnyt, mutta haluaisin korostaa sitä, että tämä erottelu on tehty ja GMS-kustannuksia ei voida maksaa pelkästään EU-budjetista. Ja samalla on korostettu sitä, että sillä katetaan myös Galileon rahoitus. Siitä syystä tarkistus 7 on ongelmallinen, koska se näyttäisi toteavan, että tarvitaan yksityisiä investointeja järjestelmän loppuun saattamiseksi, mikä ei ole totta. Komissio on ehdottanut rahoitusta monivuotisessa rahoituskehyksessä, monivuotisessa rahoituskehyksessä. Tietysti yksityinen rahoitus olisi aivan loistava juttu, mutta ei järjestelmän loppuun saattamiseksi, niin kuin tässä nyt näytetään väitettävän. Kiitos. Kiitoksia. Haluaako Sasada vielä sanoa jotain lyhyesti? Dosłownym zdaniem oczywiście bardzo dziękuję za wszystkie opinie. No, oikeastaan yhteen virkkeeseen voi tämä tiivistää. Ensinnäkin kiitokset esityksistä ja kommenteista. Olen iloinen, että näin paljon tukea on annettu kaikista ryhmistä. Kiitokset. Thank you. The vote is tomorrow. Kiitoksia. Äänestys huomenna Itävaliokunnassa 22.23.11. ja täysistunto joulukuussa. Muistuttaisin jäseniä siitä, että huomisen kokous on PHS 3050, 3050 huoneessa. Ottakaa paperinne mukaan. Sitä ei siis pidetä täällä PHC, PHS anteeksi, Täysistosalia vastapäätä kolmannessa kerroksessa 3C050. Se iso EPP-huone suoraan täysistuntosalia vastapäätä. Kiitoksia kaikille, kiitos tulkeille.